Proszę Państwa, myślę, że możemy powoli zaczynać. Jak Państwo wiecie o 17. No niin, emmeköhän me voi aloittaa. Kuten tiedätte, komission jäsen tulee luoksemme kello viidestä alkaen. Meillä on neljä asiaa käsiteltävänä ennen kello viittä. Olemme nyt jo hiukan jäljessä aikataulusta. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi tähän kokoukseen. Ja meillä on hiukan ongelmia Tsekin tulkkauksen kanssa. Se on tänään vain passiivisena kielenä, eli sitä voidaan kyllä puhua, mutta täällä ei ole tulkkausta Tsekin kielelle. Olen pahoillani tästä. Voimmeko nyt siirtyä kohtaan seitsemän? Kyseessä on vastuuvapaus 2013, EUn yleinen talousarvio, komission talousarvio. Hetkinen. Oui, oui, monsieur le président, si vous permettez, je voulais simplement faire un... Niin puheenjohtaja, ihan lyhyt viittaus työjärjestykseen ja muistutus Täällä Euroopan komissio on usein ollut poissa meidän kokouksistamme ja eikä ole osallistunut työhömme ja olen kirjoittanut teille monta kirjettä aiheesta ja kiitän teitä vastauksista ja vastaisuudessa tulemme olemaan valppaana sen suhteen, että komissio myös äh, täysin on mukana tämän valiokunnan työssä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Kiitokset. Suuret kiitokset tästä. Minun näkökulmani on se, että normaaliolosuhteissa komissio on paikalla edustettuna. Panemme kuitenkin merkille, mitä totesitte, ja kiitämme siitä, että otitte aiheen esille. Kuten tiedätte, esittelijä, eli lausuntoluonnoksen valmistelija on herra Jaar, ja vastuuvaliokunta on talousarviovalvontavaliokunta. Joka vuosi Euroopan parlamentti antaa vastuuvapauden komissiolle tästä talousarvion toteuttamisesta. Ja parlamentin eri erityisvaliokunnat osallistuvat tähän vastuuvapauden käsittelyyn ja vastuuvapaus mietinnön taustalla on tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja ECOFINin suositukset sekä meidän omat selville saamamme seikat. Pyytäisin nyt herra Jaaria, josta on tullut ikään kuin tämän aiheen asiantuntija, käyttämään puheenvuoron ja kiitämme teitä työstä, jota olette tehnyt ja odotamme mielenkiinnolla tämän vuoden 2013 vastuuvapauden yksityiskohtia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä siis ehdotuksen ja aloitan nyt kaikkein tärkeimmästä tiedosta muutosehdotusten Takaraja on 9. joulukuuta kello 12. Tämä tiedoksi myös varjoesittelijöille. Siis 9.12. kello 12. Mikään ei ole niin hyvä, etteikö sitä voisi vielä parantaa. Toinen huomautukseni koskee seuraavaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun agrivaliokunta antaa lausuntonsa vastuuvapaudesta. Ja aikaisemminkin tietysti koko on sen tehnyt, mutta kysymättä meiltä. Ja mielestäni tämä on tärkeää, koska myös agrivaliokunnalla on oikeus ja velvollisuus ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen mietintö. Onhan minun mikrofonini varmasti päällä, kyllä. Ja haluaisin nyt sitten alkajaisiksi kehua sitä, että meillä on täällä intensiivinen dialogi kokobuun tilintarkastustuomioistuimen ja komission ja valiokuntamme kanssa, ja eikä syyttä agri- tai maataloussektori kuuluu niihin, joissa virheitä tapahtuu vähiten. Auch an, die, an meine Kollegen. Wir sollten quasi in einer Präambel noch niin, ja tietysti laskutapakin vaihtelee eri alueilla hiukan, mutta muillakin Euroopan budjetin alueilla eh, pitäisi olla vastaava virheiden mittausjärjestelmä esimerkiksi REGI-valiokunnan toimialueella ja DV-valiokunnan toimialalla kohta neljä tässä lausunnossa. Me, siinä meitä ihmetyttivät hiukan erot niiden virhelähteiden välillä, joita jäsenmaat ilmoittivat ja ne, jotka tulivat komission tiedotuksesta. Jos komission tiedot pitävät paikkansa, komissiohan sanoi, että tämä ei ole ollenkaan epäloogista. Jos jäsenmaat esittelevät asiat eri tavalla, he eivät ehkä määrittele virhetasoa samalla tavalla. Jos tämä argumentti on paikkansa pitävä, niin silloin näitä eroja täytyisi ö, selvitellä. Olen optimistinen ja jopa hyväuskoinen ja luotan siihen, että vähitellen sitten nämä virheiden määrät laskevat, koska samoja virheitä hän ei kahta kertaa pitäisi tehdä. Sitten kohdassa 11 se, mikä hieman ärsyttää meitä parlamentin jäseniä, on se, että komissiolla ja tilintarkastustuomioistuimilla on erilaiset määritelmät näistä virheistä ja virhetasosta. Molemmat sen kyllä perustelevat ja niillä on erilainen käsitys ja jokainen puolustaa omaa järjestelmäänsä, eikä sano, että, ja sano, että ei näitä järjestelmiä voi noin vain sekoittaa. Mutta haluaisin nyt vielä painottaa sitä, että meille parlamentin jäsenille on hiukan vaikeaa sitten arvioida asioita. Pessimistit ö, mainitsevat korkeamman luvun ja optimistit alhaisemman luvun. Olisi kyllä hyvä, jos molemmat voisivat omaksua samat kriteerit, niin meidän olisi helpompi poliittisesti argumentoida. Kolmanneksi, ö, puhun sen puolesta, että pienemmät ohjelmat, jotka ovat enimmäkseen ensimmäisessä pilarissa, että ne esiteltäisiin kakkospilarin virheissä perustelu on se, että kun 80 prosenttia tulee edelleen suorina maksuina, ja on niin, että niin sanotut pienet ohjelmat, mistä syystä nyt milloinkin niissä on suurempi virhetaso, keskimääräistä suurempi, ja sitten ensimmäisen pilarin tilastot näyttävät todella huonoilta, mutta meille taas maatalouspolitiikkoon ensimmäinen pilari on erittäin tärkeä, koska se on julkisen mielenkiinnon keskipisteessä ja nimenomaan nämä suorat maksut ovat siellä, joten olisi tärkeää, että me liittäisimme nämä virheet sinne, missä ne tapahtuvat. On tärkeää, että ne rahat, jotka tulevat suoraan maataloustuottajille, että siellä näitä virheitä ei näyttäisi olevan enemmän kuin niitä oikeasti onkaan. Esimerkiksi tämä koulumaito- ja kouluhedelmäohjelma on eurooppalainen ohjelma, joka, jossa, joka saa aikaan paikan päällä käyttäjän kannalta korkeita virhetasoja, niin se on aika ikävä juttu. Kyllä näistä pitäisi saada tätä byrokratiaa hieman pois näistä ohjelmista ja sitä kautta tehdä niistä ehkä myös hiukan eh, vastustuskykyisempiä virheille näistä ohjelmista. Ja tämähän pätee tietysti eh, myös siihen, että käytännössä usein on vaikeampi toteuttaa asioita. Minä todellakin kannattaisin vähemmän byrokraattista yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa, ja tämä varmasti tulee myös olemaan yksi tärkeitä teemoja, kun nyt sitten illemmalla keskustelemme komissaarin kanssa. Nämä virheet kuormittavat jäsenmaita, maataloustuottajia ja kaikkia, ja jos olemme sitten lopuksi tai siis byrokratia anteeksi kuormittaa kaikkia. Ja sitten jos siitä vielä koituu virheitä, niin sitten se on sitäkin kautta tekee meille hallaa. Me emme ole vielä löytäneet kunnollista kasvinsuojeluainetta byrokratiaa vastaan. Se kun löytyisi, niin voisimme ehkä paremmin taistella byrokratiaa vastaan. Ja vielä lopuksi minä näen vihertämisen äh, mukaan oton hieman sekavin tuntein. Se on uusi järjestelmä ja aika byrokraattinen sekin minua huolestuttaa, että kun vihertäminen otetaan nyt mukaan, niin virheiden määrä jäsenmaissa tulee kasvamaan ja sitten tulee vaikeuksia tulkinnassa. Sitten julkinen mielipide sanoo, että mitä te, mitä te maatalouspolitiikassa oikein teette, jaatte niitä rahoja ja sitten virheiden määrä vaan kasvaa. Eli nyt sekä komissiolle ja jäsenmaille voitaisiin sanoa, että olkaa nyt kiltit ja soveltakaa tätä vihertämistä siten, että virheitä ei liikaa tapahtuisi. Mutta kaiken kaikkiaan toki puolustan vastuuvapauden myöntämistä komissiolle tältä tilivuodelta. Kiitos. Otwieram dyskusję, pytania. Suuret kiitokset, herra Jaar, ja nyt sana on vapaa kysymyksiä ja kommentteja varten. Herra Rode siellä ensimmäisenä, olkaa hyvä. Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää herra Jaaria tästä budjettia koskevasta työstä. Periaatteessa me ALDE-ryhmässä tuemme tätä vastuuvapausluonnosta, mutta minulla on kaksi kysymystä. Te ehdotatte, että koulumaito- ja hedelmäohjelmat rahoitettaisiin toisesta eikä ensimmäisestä pilarista. Täytyy tunnustaa, että en nyt oikein tätä hahmota ja kysynkin, eikö tässä ole sellainen riski, että maatalouspolitiikan varoja siirretään muihin asioihin jäsenvaltioissa. Se ensinnäkin ja toisekseen virhevalvonnasta. Tavoitteistahan varmasti olemme täällä valiokunnassa kaikki samaa mieltä, mutta miten te näette käytännön tasolla tämän toteuttamisen, miten komission työntekijöitä sijoitettaisiin näihin virastoihin. Siinä nämä kysymykset ja kuten totesin, periaatteessa tuemme työtänne, mutta olisi hienoa, jos voisitte tästä pari sanaa todeta. Kiitoksia. Pan Castro, Herra de Castro, seuraavana. Kiitos Minäkin haluaisin kiittää Peetteriä tästä tehdystä työstä. Ja olen sitä mieltä, että tässä ollaan aika lähellä meidän kantojemme sen pohjalta, mitä hän sanoi. Esimerkiksi tämä yksinkertaistaminen on hyvin tärkeää ja se on tärkeä osa uutta maatalouspolitiikkaa sen sijaan, että tämä olisi vähemmän byrokraattinen, niin tässä käyry vastoin Raroiden lailla minullakin ongelmia kohdan seitsemän kanssa eli että nämä pienet ohjelmat siirretään ykköspilarista kakkospilariin. Siksi, että tässä tavoite voi muuttua. ja Jäsenvaltioiden kannalta tämä voi tarkoittaa sitä, että mennään eh, kansallista hallinnosta alueelliseen hallintoon, niin kuin minun maassani tapahtuu. Ja tämä voi johtaa sitten moneen muuhun eh, ohjelmaan. Ja tämä ei yksinkertaista vain päinvastoin. Mitä tulee tähän vihertämiseen, olen Petterin kanssa samaa mieltä. Tässä on suuria ongelmia. Toivottavasti tämä yksinkertaistaminen onnistuu. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tunnu olevan jäseniltä. Anteeksi, on meillä täällä vielä pyyntö. Olkaa hyvä. Haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta olen sitä mieltä, että valiokunnan tasolla tästä pitäisi vielä keskustella. Ehkä komission jäsenen kanssa tänään iltapäivällä. Ennen kaikkea siitä, että että meillä on monia toimenpiteitä, jotka liittyvät ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseen. Meillä on monia kysymyksiä tilintarkastustuomioistuimelta ja muilta ja nyt kyse on siitä, tietävätkö maataloustuottajat edet, mistä tässä on kyse, miten voidaan ymmärtää tämä niin, ettei tule turhia sanktioita. Ennen kaikkea pitäisi korostaa sitä, mikä on tämän alan lainsäädäntö. Minulla on vielä ongelmia kohdan yhdeksän kanssa. Siinähän sanotaan, että maks kansa ja virastoja hallinnoisivat unionin virkamiehet, eivätkä jäsenvaltioiden virkamiehet. Tässä on melkoinen ongelma, koska tämähän lisää byrokratiaa entisestään. Pitäisi olla varovainen, jos tällainen ehdotus tehdään. Missään nimessä ei pidä lisätä byrokratiaa jäsenvaltiossa. Kiitoksia ja muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli näin käännyn komission puoleen. Siellä on johtaja Megeli, olkaa hyvä puheenvuoron teille. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa sillä, että esitän kohteliaisuuden valiokunnalle ja kiitokset siitä, että se on ensimmäistä kertaa ottanut käsiteltäväksi tämän vaikean vastuuvapautta ja virhetasoja koskevan kysymyksen yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meitä komissiossa aina vaivaa se dilemma, että meidän täytyy toisaalta palvella koko budjetinvalvontavaliokuntaa tiedoilla ja sitten sieltä tulee kriittisiä sanoja meitä kohtaan. Ja nyt tänään tekin annatte meille kritiikkiä, mutta toisen suuntaista nimenomaan sitä, että byrokratia on liikaa ja että tarkastukset eivät saa olla liian ankaria ja että maataloustuottajat kärsivät siitä ja on tärkeää, että myös tämä teidän kantanne tulee mukaan tähän raporttiin ja siten tässä vastuuvapauden myöntämisprosessissa saa myös tärkeän roolin. Mielestäni tässä lausunnossa on hyvin paljon tärkeää tietoa ja tuo valiokunnan näkökannat selvästi ilmi. Tässä on kenties joitakin teknisiä korjauksia, joita ehdottaisin tähän, mutta siitä olen jo välittömästi herra tohtori Jaarinkin kanssa puhunut siellä on muutamia lukuja, joita pitäisi ehkä vielä tarkistaa, mutta kolme neljä huomautusta haluaisin esittää. Ne ovat sellaisia, jotka tässäkin keskustelussa ovat jo tulleet esille. Ensinnäkin kohta neljä, joka liittyy siihen, että jäsenmaat eivät raportoi korrektisti. Meillä ei ole komissiossa mitään tukea sille, että jäsenmaat antaisivat tarkoituksellisesti vääriä lukuja, ja tilintarkastustuomioistuin on kanssamme samaa mieltä, mutta usein nämä kriteerit ja välineet eivät ole tarpeeksi hyviä niin, että kaikki ongelmat löydettäisiin. Eli sitten kun tilintarkastustuomioistuin tai me menemme sinne paikan päälle, me löydämme lisää virheitä, jotka eivät ole mukana kansallisissa tarkastusraporteissa tai virhe laskelmissa. Eli toisin sanoen tässä ei ole vääristelyä, vaan työ ei ole tarpeeksi perusteellista ja nyt me yritämme sitten sitä parantaa yhdessä jäsenmaiden kanssa. Toinen huomautukseni koskee kohtaa seitsemän, jossa sanotaan, että voisi olla ratkaisu, että pienet ohjelmat siirrettäisiin ykköspilarista kakkoseen ja koulumaito täällä mainittiin esimerkkejä, niin minä ymmärsin teidät, herra tohtori Jaar, siten, että te ette oikeastaan sitä politiikkaa halua siirtää toiseen pilariin, vaan lähinnä nämä finanssit, nämä rahoitusmassat ja ikään kuin nämä virhelaskelmat. Se on tietysti poliittisesti ihan eri asia kuin se, että koko tämä politiikka, koulumaitopolitiikka esimerkiksi siirrettäisiin kakkospilariin jos näitä virhelaskelmia siirretään pilarista toiseen, niin meille tulee suuria ongelmia, koska me nimittäin laadimme nämä virhelaskelmat tietyille budjeteille ja kakkosella on oma budjettinsa ja ykköspilarilla on myös oma, se on oma budjettiblokkinsa, josta sitten tilintarkastustuomioistuin antaa, eli suorat tuet ja markkinatoimenpiteet, öö, niin siitä se antaa omat lukunsa. Tämä olisi siis teknisesti hankalaa ja budjettivalvontavaliokunnan kollegat eivät sitä varmaan ihan purematta nielisi. Seuraava kohtani koskee kohtaa yhdeksän sitä, että EU-virkamiehet hallinnoisivat näitä maksajavirastoja jäsenvaltioiden virkamiesten sijaan. Tästä tulee toki jonkin verran oikeudellisia ongelmia, että miten me selitämme ja kerromme jäsenmaille tai pakotamme heitä ottamaan jotain EU-virkamiehiä palveluksensa, jotka sitten siellä alkaisivat huseerata. Tämä on hieman kyseenalainen, meneekö tämä, voiko tämä mennä läpi. Kysymys on myös virkojen määrästä ja komissio tulee tulevina vuosina noin 5 prosenttia viroistaan leikkaamaan. Ja jos me nyt joka paikkaan haluamme nyt sitten tällaisen EU-virkamiehen, niin tarvitsisimme 82 virkamiestä, eikä meillä ole näköpiirissä tällaisia lisävirkoja. Eli meidän pitäisi myös pohtia sitä, onko tämä realistista nykyisessä tilanteessa. Ja kolmas ja ehkä tärkein asiani niin on se, että maatalouden hallinnointi toimii jaetun hallinnon periaatteen mukaan. Toisin sanoen YMP vastuu jakautuu komission jäsenmaiden kesken ja komissio budjetin kautta antaa rahat käyttöön ja sitten antaa itse näitä soveltamissäädöksiä. Ja jäsenmaiden tehtävänä on sitten soveltaa ja käyttää nämä varat. Ja jos me teemme tuon muutoksen, niin sitten me ikään kuin hajotamme tämän jaetun vastuun, e, eikä komissio luultavasti paikan päällä pystyisi sitten hoitamaan näitä vastuitaan, ja jäsenmaat saattaisivat sitten vetäytyä omasta vastuustaan, ja kuka sitten olisi vastuussa, jos e, tämä ei toimisikaan. Mielestäni tämä vaikuttaa umpikujalta, joten tätä pitäisi ehkä vielä miettiä lisää. Sitten vielä kohta 11. Eri, eriävät virhetasot. Se on totta, että me käytämme erilaisia virhetasoja, erilaisia metodeja. Tilintarkastuomioistuin käyttää koko EUn virhetasoa koko EUn tasolla, ensimmäinen plus toinen pilari. Te tiedätte, kuinka korkea virhetaso on toisaalta ö, suurella tuilla ja markkinatoimenpiteillä ja sitten toisaalta näillä muilla toimilla. Mutta komissiolla on eri periaate. Se laskee yhteen nämä kaikki tai erikseen ottaa nämä kaikki kolme, joista kolmas on siis maatalouden kehitys, kehittämistoimet. Eli me emme nyt halua ikään kuin ensisijaisesti auttaa parlamenttia antamaan komissiolle vastuuvapauden, vaan ihan konkreettisesti nimenomaan ne ongelmat, joita me paikan päällä huomaamme, yritämme siis ratkaista ne yhdessä jäsenmaiden kanssa. Eli jos te käyttäisitte tilastollista menetelmää, joka tilintarkastustuomioistuimella on käytössä, ja maksu pisteiden pohjalta tekisitte näin, niin tar- sitten kenties 2000 eh, tilintarkastajaa lisää. Se olisi varmasti täysin mahdotonta toteuttaa. Mielestäni nämä molemmat järjestelmät voivat myös olla olemassa rinnakkain, eivätkä ne välttämättä johda erilaisiin tuloksiin. Vuonna 2013 meillä oli suorille tuille komission tasolla 2,32 prosenttia virhetasa ja tilintarkastustuomioistuimen luku on 2,4 prosenttia. Eli nämä ovat niin lähellä toisiaan, että ö, kysymys on sadasosien erosta. Vihertäminen on uusi toimi ja jokainen uusi toimenpide aina johtaa erilaisiin epävarmuuksiin ja pelkoihin, mutta toisaalta on myös niin, että komissio on aivan erityisesti suorien tukien uudistamisen kautta perustanut oman osaston, jossa on 18 virkamiestä ihan vain sitä varten, että yhdessä jäsenmaiden kanssa voidaan työstää näitä täytäntöönpanosäädöksiä ja vastaamaan tällaisiin niitä koskeviin kysymyksiin. Mielestäni jäsenmaista on tullut erittäin myönteistä palautetta tämän suhteen ja ensi vuoden puolivälin paikkeilla, kun 15.5. nämä hakuajat umpeutuvat, niin varmasti saamme hyvin paljon lisää valaistusta siihen, miten tämä toimenpide on viety eteenpäin. Jäsenmaat ovat investoineet miljoonia euroja tähän toimenpanoon, emmekä me voi tätä kaikkea nyt yhtäkkiä pysäyttää. Se on saatava etenemään. Ja tärkeää on myös se, että Euroopan parlamentin vaikutusvallan alaisena on todettu, että kenenkään ei tarvitse kahden ensimmäisen aikana pelätä mitään sanktioita vihertämisen nojalla. Kiitos. Bardzo dziękuję. W takim razie jeszcze poprosimy o komentarz pana posła. Kiitokset. Ja tohtori Ja. Voisin oikeastaan seuraavalla tavalla vetää yhteen tuon keskustelun kollegojeni ja komission puheenvuorot ja ehdotan myös muutoksia kolmeen kohtaan. 9. joulukuuta mennessä voimme yhdessä tätä työstä. Ensinnäkin tuo kohta seitsemän, niin Sinällään hän on kyse siitä, että tuo virhetaso siirretään. Se on teknisesti mahdollista. Minusta meidän pitäisi yksi selitteisesti vedota komission, että nämä niin kutsutut pienehköt ohjelmat saataisiin todella purettua vahvasti byrokratiasta, koska koulumaito esimerkiksi on hyvä lähtökohta, mutta sitten paikan päällä syntyy niin paljon byrokratiaa. Esimerkiksi Saksassa omalla alueellani koulumaito-ohjelmaa on kokeiltu ja on edelleenkin edullisempaa ostaa maito supermarketista. Tämä oma osuus siis jotain menee siellä selvästikin pieleen. Täytyy yhdessä istua alas ja purkaa byrokratiaa niin, että nämä ohjelmat ovat käyttäjälähtöisempiä ja saadaan tuo virhetaso laskemaan. Eli 9. joulukuuta mennessä voimme yhdessä istua ja etsiä tähän sopivan muotoilun. Kohta 9 aivan oikein. Tähänkin ehdotetaan muutosta. Siis kun jokin maksajavirasto on jatkuvasti saanut komissiolta osakseen kritiikkiä, että maksajavirastosta ei juurikaan ilmoiteta virhetasoa, mutta komissio toteaa korkean virhetason. Tietysti jos tämä nousee esille toistuvasti. Voi olla, että maksajatasolta otetaan sertifiointi pois, eli pannaan kiinni kaikki, lopetetaan, koska kaikki ei suju niin kuin tulee. Mutta meidän pitäisi keksiä jonkinlainen muotoilu tuolle niin sanotulle keltaiselle vyöhykkeelle eikä punaiselle. Ehkäpä komissio voi tässä ryhtyä jollakin tavalla toimimaan. Mutta nykyisessä muodossahan tämä kuulostaa siltä, että saadaan jonkinlainen korvaava menettely, että käytännössä komissio tulee sinne hoitamaan koko asian toisten tilalle. Se ei ole tarkoitus, eli muotoilu ei ole kovinkaan ihanteellinen. Uskon, että voimme yhdessä sitä vielä parantaa. Se oli siis kohta 7 ja kohta 9 aivan oikein. Ja vielä kohta 11. Ehkä tähän löydetään parempi muotoilu. Kyse on siitä, että tämä virhetaso, joka vahvistetaan, ne eroavat eri aloilla. Tietysti olisi hyvä, jos ne olisivat lähempänä toisiaan, mutta ehkä tätä pitää vielä pohtia. Optimistisesti uskon, että tähän löydetään parempikin muotoilu, mutta sanon vielä kerran, että ei ole oikein hienoa, jos media pääsee mässäilemään eri prosenttiluvuilla. Mutta ehkä tähän löydetään jonkinlainen muotoilu, joten niin, olen kiitollinen näistä huomioista ja lupaan teille, että yhdessä kollegoideni kanssa voin muotoilla kohdat 7 ja 9 paremmin ja katsomme myös kohtaa 11. Ja vielä kerran, muutkin huomiot ovat aina tervetulleita. Jos on vielä joitakin ajatuksia, niin tuokaa ne esille 9. joulukuuta kello 12 mennessä. Siihen asti on vielä paljon mahdollista, kaikki mahdollista. Kiitoksia. Właściwie wszystko zostało powiedziane. Terminy No niin, kaikki on oikeastaan sanottu, mitä sanoa voidaan ja aikarajakin on asetettu, joten voimme päättää tämän kohdan ja kiitämme valmistelijaa, keskusteluun osallistuneita ja etenemme kohtaan kahdeksan esityslistallamme. Jalostus eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unionin tuonnissa sovellettavat jalostus- ja polveutumisedellytykset. Mamy dwa wnioski legislacyjne w tej sprawie. Meillä on tässä oikeastaan kaksi lainsäädäntöehdotusta. Ja EUn eläinjalostuslainsäädännön tarkoituksena on kannustaa EUn sisäiseen vapaakauppaan ja helpottaa siitosta jalostuseläinten tuontia ja niiden geneettisen materiaalin tuontia niin, että samalla varmistetaan jalostusohjelmien ja perintöaineksen ylläpitoohjelmien säilyminen niin, että kaikki rodut, jotka Euroopassa on, saadaan säilymään. Ja toinen ehdotus on luonteeltaan ehkä enemmän tekninen. Siinä pyritään pelkästään poistamaan sana eläinjalostuksellinen technical näistä kolmesta jo olemassa olevasta direktiivistä. Tämä asia liittyy tiiviisti neuvottelutulokseen, joka koskee uutta virallisten valvontojen asetusta. Kummankin ehdotuksen osalta esittelijämme on Michel Dantin ja puheenvuoro onkin hänellä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin nämä kaksi mietintöä liittyvät toisiinsa, sillä komissio ehdottaa, että koottaisiin yhteen tekstiin nämä eri säädökset, jotka ovat olleet erillään tähän asti ja tämä liittyy eläinjalostuksen genetiikkaan. Tässä halutaan edistää yhteisösisäistä vaihtoa ja tarvitaan luotettavaa tietoa, mitä saadaan jalostajilta. Muutamaan tekniseen seikkaan teen tarkastusehdotuksia komission kantaan, eli erityisesti tiettyjen määritelmien osalta olisi hyvä ottaa ne tänne mukaan, jotta varmasti puhumme samasta asiasta kaikki. Yksi näistä liittyy hevoseläimiin. Tästä ollaan aika lailla eri mieltä, koska jos puhutaan hevosista, niin hevosista. Hevosten jalostus tapahtuu ja EU, maailman tasolla ja on Euroopan tasolla ja Euroopan laajuiset kantakirjat, niitä itse asiassa eh, pidetään eh, sellaisissa sellaisten organismien toimesta, jotka edustavat koko maailmaa, josta näitä lajeja löytyy on eräs teksti, jota tällä hetkellä käsitellään kolmikantaneuvotteluissa mukana on ympäristövaliokunta, neuvosto. Tämä liittyy ympäristövalvontaan. Lähiviikkoina pitäisi tämä saada valmiiksi ja trilogin tulokset pitäisi huomioida myös meidän osaltamme asetusehdotuksen tarkastelussa. Haluaisin korostaa erästä seikkaa, Eli kyseessä on tietojen luotettavuus. Jos ajatellaan eläinjalostusta, niin on olemassa indeksi näille jalostuseläimille ja on varmistettava se, että miten nämä indeksit kussakin maassa laaditaan ja niiden on oltava vertailukelpoisia maasta toiseen. Jos ajatellaan esimerkiksi lisääntymis- härkää eh, Saksassa, että se olisi sellainen myös Itävallassa tai Ruotsissa, vaikka geneettinen keskitaso on erilainen näissä eri maissa. Jos näin ei ole, niin pitää tehdä selväksi se, että jalostuseläin on katsottu erilaisiksi eri maassa. Ja koska kauppaa ja vaihtoa ei käydä ainoastaan unionin sisällä, vaan geneettistä materiaalia toimitetaan unionista myös ulkopuolelle. Ja siksi ostajien on oltava varmoja siitä, että lisääntymiseläimet ovat luotettavia. Täällä teksteistä on myös paljon delegoituja säännöksiä ja parlamentti suhtautuu Eh, niihin epäilyksiin. Ja se, että nämä säädökset otettaisiin yhden pois vielä lisää meitä epäilyttää mutta olisi kuitenkin tärkeää, että komissio pystyisi käyttämään delegoituja ja sen avulla voitaisiin laajentaa näitä asetuksia muihinkin eh, lajeihin, jotka eivät ole laajalti eh, jalostettuja eläimiä. Tässä mielessä on jotkut siipikarjalajit tai jotkut muut lajit, joita on vain pieni määrä tietyissä Euroopan maissa. Ei voi olla sellaista laajaa tekstiä, joka saman tien kattaisi aivan kaiken. Haluaisin kiittää koordinaattoria tai siis varjoesittelijä, johon olen ollut yhteydessä ja jatkossa olen yhteydessä myös niihin varjoesittelijöihin, joita en ole vielä tavannut. Ja olen tietysti kaikkien käytettävissä, olen valmis vastaamaan kysymyksiin, vaikka tämä teksti on välillä todella teknistä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Otwier- Suuret kiitokset. Kiitoksia. Ja nyt on muiden puheenvuorojen aika. Olkaa hyvä, Brandt. Pan poseł Ferron. Ferran, anteeksi. No, Ferran. Ah. Oh. Pas de souci. Euh... Niin, me siis ehdotamme uuden asetuksen käyttöönottoa jalostuseläimiin ja se tietysti sitten korvaisi monta olemassa olevaa asetusta nimenomaan nauta, sika ja hevoseläinten suhteen. Jotkut jäsenmaat, erityisesti Ranska, ovat erittäin paljon investoineet siihen, että näiden jalostuseläinten rodullinen diversiteetti säilyisi. Ja nyt jotain rotuja saattaa tässä ja käytetyimpien rotujen jalostusorganismien suuri määrä saattaa johtua siihen, että tämä yksityistyy tämä koko toimiala ja joutuu tiettyjen suurten monikansallisten yhtiöiden piiriin. Ja kahdeksannessa kohdassahan selostetaan tätä asiaa ja se on mielestäni hyvin vaarallinen näköala. Kiitos. Suuret kiitokset. Da, mulțumesc, domnul. Rebecca. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului uh, Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää herra Dantania, joka ilmaisi meille näkemyksensä tästä aiheesta. Oikeastaanhan tässä on kyseessä kaksi eri aihetta, jotka liittyvät toisiinsa. Haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on miettinyt monia eri tekijöitä, jotka liittyvät eläinten kasvatukseen ja jalostukseen. Minulla on myös näkemykseni tästä, koska tässä kerätään yhteen säädökseen oikeastaan kaikenlaista tämän alan lainsäädäntöä, sellaista, joka on myös sitovaa useimmissa jäsenvaltioissa. Ja tässä asiakirjassa päätetään siitä, että eläinkasvatuksen ja jalostuksen valvo valvonta siirtyy päteville tahoille ja nämä tulee jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen nimetä. Mutta vaikka tämä hanke noudattaa unionin periaatteita, voi olla, että tästä seuraa myös jotakin kielteistä että syntyy eroja uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välille, kuten tässä herra Dantan juuri mainitsi. Ja siksi minusta tulisi olla esillä myös eläinten kasvattajajärjestöt ja niiden voima ja näkemys. Minusta on tärkeää, että kaikki nämä erot otetaan huomioon. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä herran Dantanin kanssa voimme ottaa myös nämä tekijät huomioon. Tässähän puhutaan oikeastaan kahdesta eri ohjelmasta, kahdesta eri mietinnöstä. On tietysti hienoa, että näin pitkän ajan kuluttua kun olemme pitkään puhuneet byrokratian keventämisestä, komissio nyt vihdoin miettii myös maataloustuottajia ja koittaa näiden kahden osalta vihdoinkin yksinkertaistaa lainsäädäntöä niin, että nyt maataloustuottajat voivat viimeinkin seurata, mitä EU-lainsäädännössä tältä osin tapahtuu. Arvostan kovasti tätä komission pyrkimystä. On hienoa, että komissio on näin tehnyt ja kiitän ennen kaikkea herra Dantania hänen lausunnostaan ja tapaamisista, joita meillä on ollut jo aiemmin. Olen varma siitä, että voimme jatkossakin tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja herra Federley seuraavana. Kiitoksia. Haluan kiittää myös herra Dantania hyvistä johdannoista. Ja tämä on todella hyvinkin tekninen aihepiiri. Minulla on muutama huomautus ja voimme ehkä palata näihin sitten myöhemmin. Komissio väittää, että suuria muutoksia ei tule tapahtumaan näissä neljässä asiakirjassa, mutta mielestäni meidän pitää olla tietoisia siitä, että jalostusorganisaatioille saattaa todellisia muutoksia kuitenkin tulla. Virallisissa tarkastuksissa on hyvin paljon avoimuutta ja se on hyvin myönteinen asia. Silti on kuitenkin joitakin huone, huolenaiheita, kun puhutaan virallisten kontrollin puitteista puitteista elintarviketurvallisuuden suhteen. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että me emme kaksinkertaisesti sääntele tai ylisääntele tätä alaa. Olemme hieman huolestuneita ALDE-ryhmän komissiolle tekemistä lukuisista delegoiduista säädöksistä hyvin moni komission Komissio usein valmistelee näitä asioita ilman, että parlamentilla olisi siihen miten sanottavaa. Toivon, että voisimme toimia eri tavalla. Ja määritelmienkin kanssa saattaa tulla ongelmia. Sana jalostaa voi tarkoittaa eri maissa eri asiaa ja meidän täytyy pitää huoli siitä, ettei siitä koidu ongelmia, vaan meidän täytyy tehdä pikemminkin näistä nyt ö, ikään kuin koherentimpia. Tai anteeksi, alkuperäisrotu oli tämä sana, josta voi tulla monimielisyyttä. Kiitoksia. Ja nyt Steyer. Puheenjohtaja, Kiitokset. Niin, vaikuttaa siltä, että hyvin paljon tässä on vielä kysyttävää ja minä olen ymmärtänyt herra Dantanilta, että meillä on mahdollisuus ottaa muutama kysymys vielä esille. Ensimmäinen näistä on naudan lihan kasvattajien tilanne. Merkittäviä osia näistä kasvatusohjelmista ei enää toteuteta joissakin EU-maissa, mutta joissakin. Pieni hetki, pieni hetki, pieni hetki, rouva, pieni hetki hetki, että saamme tänne tulkkauksen. Okei, okay, Herra Dantan, äh, raukkaparka ei kuule vielä yhtään mitään. Frans, no, ik mista, Eli toimiiko tämä nyt Ranskaan useimmiten? Ranska kyllä toimii. Luen tämän nyt rauhallisesti. Naudan lihakasvatuksen rakenteita on muutettu kovin paljon. Joissakin EU-jäsenvaltioissa ei enää toteuteta merkittäviä ohjelman osia muissakin maissa kyllä. Onko mahdollista ottaa huomioon tähän liittyvät kysymykset? Toinen kysymys toisin kuin ähm, sianlihan puolella. Komissio ei ole tunnustanut tiettyjä naudanlihan kasvattajien ja järjestöjen esille tuomia seikkoja. Ja kantakirjoissa ja kantakirjaa todistuksissa on ongelmia. Ja vielä viimeinen kysymys, tämä rotupuhtausmääritelmä on äärimmäisen monimutkainen niissä tapauksissa, joissa jossakin tuolla kannassa ei ole ollut mukana rotupuhdas eläin. Voidaanko tätä rotupuhtaa määritelmää siis yksinkertaistaa tältä osin? Kasvattajajärjestöjen on voitava saada tämä asetus eh, sellaisena, että voidaan toteuttaa hyviä kasvatusohjelmia. Mitkä ovat minimivaatimukset? Tämä vaikuttaa nyt hyvin pieneltä tämä teksti, mutta tällä on melkoisen suuret seuraamukset, jolle me toteuta tätä kunnolla. Minäkin ha- haluan onnitella herra Dantania ja komissiota tästä säätelyluonnoksesta on meille todella tärkeää, että saamme tämän asetuksen nyt koko eläinjalostusta maailmassa ja Euroopassa. Se tarvitsee muutoksia, vaikka tämä onkin hyvin teknistä. Me puhumme kuitenkin maataloudesta ja geneettisestä edistyksestä ja meidän täytyy ymmärtää se, että geneettistä edistystä ja kehitystä voidaan saada aikaan vain hyvän valinnan ja prosessin parantamisen kautta, vaikka meillä onkin erilaisia vaikeuksia tämän lainsäädännön soveltamisessa ja toimeenpanemisessa jäsenmaissa. Toivoisin kuitenkin, arvon esittelijä, että saisimme aikaan rekisterien yhtenäistämisen, rekisterien, joita kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa pidetään yllä minä maataloustuottajana tai maataloustuottaja, joka käyttää näitä rekistereitä, sen pitä, hänen pitäisi pystyä saamaan sieltä tieto eläimen laadusta ja niistä geneettisistä kehitys- ja edistysaskelista, joita tämä eläin edustaa. Ja olen vakuuttunut siitä, että löydämme myös vastauksen kysymykseen, joka kostaa, ro, koskee rotujen ja lajien suojelua. varmasti saamme parannusta aikaan vielä tälläkin alalla. Kiitoksia. Przechodzimy, poprosimy o wypowiedź przedstawiciela komisji. Komissio seuraavana pääosasto Sanko. Yes, thank you, Mr. Chairman. I, I will be... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tämä ehdotus oli mielestämme aika lailla selvä tässä uudistetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka on ollut voimassa yli 30 vuotta. Ja aina lähdetään siitä, että aletaan parempaan lainsäädäntöä ja yksinkertaistamista. Ja on huomioitu myös viimeisen 30 vuoden kokemus eri oikeustapauksista. Eli haluamme varmistaa, että jalostusyhdistykset voivat toimia tehokkaasti sisämarkkinoilla. Ensinnäkin haluttiin varmistaa se, että sisämarkkinat eh, eläimille, jotka ovat puhdasrotuisia ja toisaalta myös sekarotuisille sijoille olisi selkeä, eli että jos yhdessä maassa eläintä pidetään puhdasrotuisena, näin tehtäisiin myös toisessa maassa – Eli Charolais rotu pitää tunnustaa siksi sekä Ranskassa että Belgiassa. Eli näin puhdas rotuiset eläimet pitää tunnustaa sellaisiksi e, kaikkialla. Näin saadaan e, korkeatasoinen jalostus mahdollistettua kaikkialla. Ja sen takia pitää varmistaa se, että kaikki nämä tahot tunnustettaisiin jäsenvaltioiden toimesta. Ja puheenvuorossa puhuttiin myös valvonnasta. Valvonta ei koske suoranaisesti näitä eläimiä, vaan niitä yhdistyksiä, jotka pitävät näitä kantakirjoja ja jossa määritellään, mikä on puhdasrotuinen eläin, ei meidän tarkoituksemme ole tätä määritellä tai myöskään kansallisten viranomaisten tehtävälle tätä tehdä, vaan nämä jalostusyhdistykset, mutta niiden on täytettävästi tietyt ehdot. Ja haluamme myös varmistaa sen, että pystymme Eh, varmistamaan Euroopan unionin eh, kotieläinten geneettisen monipuolisuuden. Eli tässä mielessä teemme nyt yhteistyötä meillämme eh, esittelijän kanssa ja olemme hänen lähes yhteydessä, että voidaan katsoa, miten edistytään asiassa. Kiitos. Kiitokset ja esittelijä, olkaa hyvä, herra Dantin. Je voudrais remercier chacun des intervenants pour euh, Haluaisin kiittää kaikkia puhujia keskusteluun osallistumista. Me todellakin haluamme varmistaa sen, että tässä ei monimutkaisteta, vaan saadaan lisää selkeyttä aikaiseksi. Täällä on jo sanottu, että yli 30 vuotta on ollut näin, että oli kokonainen joukko tekstiä, jossa oli erilaisia kriteereitä eli lajeja koskien. Ja nyt ei tietysti pidä vähätellä sitä erinäisyyttä, mitä näissä eri e, yhdistyksissä on. Periaatteessa tämä moninaisuus ei ole mitenkään haitallista, kunhan nämä eri organisaatiot e, haluavat varmistaa, että tiedot ovat e, kunnollisia, eli tarvitaan avoimia, läpinäkyviä ja vertakykyisiä kelpoisia tietoja elämään erilaisia lajeja, joita jalostetaan aika paljon ympäri Euroopan. Ne ovat kiinnostavia sekä Euroopan sisäisen kaupan että ulkoisen kaupan osalta ja siksi on tehtävä mahdolliseksi se, että jalostajat, joilla on näitä eläimiä, voivat käyttää hyväkseen tätä kilpailuetua yhteisön sisässä tai kaupassa tai kaupassa yhteisön ulkopuolella. Olen suhtaudun avoimesti näihin esille otettuihin kysymyksiin, esimerkiksi eh, tämä sika-asia, se on erilainen kuin nauda, nauta, sika, lammas ja vuohiasia. Ja jos ajatellaan rotuja, niin määritelmistä on jo komission kanssa puhuttu. Olisi tärkeää tekstissä määritellä rodun käsite, sillä muuten täällä puhutaan sellaista asioista, joita ei ole määritelty. Olen kuitenkin tietoinen siitä, että tämä on vaikeaa. Tämä muistuttaa vähän YMP-uudistuksesta, kun puhuttiin siellä käydyistä määrittelemä kiistoista. Kiitos. Suuret kiitokset ja tässä kohtaa päätämme tämän kohdan käsittelyn. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja otamme nyt esille kohdan 10 esityslistallamme. Kyseessä on hedelmä- ja vihannesalaa koskeva mietintö. Esittelijämme, lausunnon esittelijämme on herra Melo. Me olemme tässä vastuullinen valiokunta. Meillä on siis lausuntoja, joita meille on tullut budjettivalvontavaliokunnalta ja DEVE-valiokunnalta. Tänään keskustelemme ensimmäistä kertaa tästä omaloitteisesta mietinnöstä, joka liittyy tuottajajärjestöihin ja toimintarahastoihin hedelmä- ja vihannesalalla vuoden 2007 uudistuksen jälkeen. Tästä tulee parlamentin vastine komission samaa aihetta maaliskuussa käsitelleeseen kertomukseen. Komission kertomusta voidaan pitää tavallaan tilannekatsauksena nyt, kun muutama vuosi on kulunut vuoden 2007 uudistuksesta. Uudistus on parantanut tilannetta ja EUn hedelmä- ja vihannestuotannon kokonaisarvo on noussut vähitellen. Tuottajajärjestöjen merkitys on samalla kasvanut. Komissio panee merkille Valitettavasti siellä käydään keskusteluja, joiden vuoksi puheenjohtajaa on vaikea kuulla. W nowych państwach członkowskich, jeśli chodzi o organizację producentów. Uudistus, joka yhteisessä maatalouspolitiikassa on tehty, on muut koskettanut hedelmä- ja vihannesalaa vain hyvin vähän. Tämä kaikki on otettu huomioon yhteistä markkinajärjestelyä koskevassa asetuksessa. Komission jäsen Hogan on kuulemisessaan selvästi sanonut, että hän pyrkii yksinkertaistamaan hedelmä- ja vihannesalan järjestelyä jo ensimmäisenä vuotenaan toimessaan. Hän on todennut, että näin tehtäisiin siis suhteellisen pian. Tämä tarkoittaa sitä, että me palaamme tämän aiheen pariin vielä lähitulevaisuudessa. Ja nyt on aika antaa puheenvuoro esittelijällemme, herra Melolle. Olkaa hyvä. Kiitoksia, arvon puheenjohtaja. Tulen puhumaan hyvin lyhyesti. Tämä on ensimmäinen puheen vuoro, enkä aio tässä nyt ruveta kauheasti lavertelemaan. Haluan pikemminkin kuulla arvon parlamentaarikkoja saadakseni tietää, mitä te ajattelette tässä. Te tiedätte, mikä on komission tiedonannon sisältö. Minä sitä rupean teille lukemaan. Ja monet komission suosituksista ö, ovat hyvin ymmärrettäviä ja puolustettavissa, mutta toiset sitten taas eivät ole yhtä ymmärrettäviä. Tämä raportti tai tiedonanto ensinnäkin esittelee hyvin monilukuisia, hyvin erilaisia tilanteita. Diversiteetti on mon- suuri. Tuottajat ovat hyvin erilaisia joissakin jäsenmaissa. Tuottajia on hyvin paljon ja he ovat tehokkaita ja toisissa jäsenmaissa tuottajia on paljon vähemmän ja he ovat vähemmän tehokkaita. Tiedätte hyvin, että tutkimuksia on tehty useitakin ja Euroopan unionin keskiarvo kaikkien jäsenmaiden suhteen on 43 prosenttia tuottajajärjestöjen osuus, siis niiden läsnäolo tässä lähdetään hyvin erilaisista tilanteista. Joissakin maissa on hyvin paljon näitä tuottajajärjestöjä ja järjestäytymisaste on korkea ja toisissa se on taas paljon matalampi. Ja vaikka nyt asteittaisesti järjestäytymisaste Euroopan unionissa on noussutkin, niin kaiken kaikkiaan tämä kokonaisaste on edelleen matala hedelmien ja vihannesten tuottajien järjestöt kärsivät vaikeasta tilanteesta, koska hinnat ovat hyvin volatiileja. Ilmastonmuutos tulee tulevina vuosina entistä enemmän vaikeuttamaan heidän asemaansa. Ja kaikkein haurain osa tätä heikkoa sektoria ovat pientuottajat nämä tuottajat järjestäytyvät, jos he ovat sitä mieltä, että heidän tuottavuutensa paranee, jos he kuuluvat johonkin tällaiseen järjestöön. Ja tuottavuuden parantamistarve siten, että rohkaistaan liittymään järjestöihin, on tärkeä asia. Investointeja täytyy rohkaista enemmän lisäarvoa, vähemmän byrokratiaa ja myös tuottajajärjestöjen toiminta on tehostettava. Tämähän on hyvin globalisoitunut markkina ja kilpailu on erittäin suurta. Hintojen volatiliteetti on hyvin suuri. Joka tapauksessa olemme sitä mieltä, että tuottajajärjestöjen rooli operatiivisissa ohjelmissa on entistä suurempi on aivan perustavanlaatuisen tärkeää niin toimenpiteissä kuin byrokraattisissa velvoitteissa, joita tuottajia koskevat, on hyvin tärkeää, jotta byrokraattinen kuormitus vähenisi. Se on nimittäin edelleen hyvin valtava ja myös jäsenmailla on vaikeuksia viedä näitä tarkastuksia eh, toteuttaa näitä tarkastuksia koko mitassaan. Haluaisin vielä puhua eh, tuotantotilojen keskittymisestä, tuotantoyksiköiden keskittymisestä. Tämä ei ole vielä lopullista, koska parlamentti tulee eh, tekemään aloitteen eh, vääristyneistä kaupallisista käytänteistä. Ja se on tärkeää, koska hyvin monet tuotteet myydään tuoreina ja pientuottajien varastointikapasiteetti ei ole sama kuin suurten tuottajien. Sama koskee heidän neuvottelukapasiteettiaan, joka on pientuottajilla paljon pienempi kuin suurilla tuottajilla. E, tässä kohtaa en nyt halua sanoa enempää, koska ehkä voimme puhua tästä vielä myöhemmin myös komission kanssa. Pyytäisin kuitenkin vielä selvennystä yhteen kysymykseen. Tässä puhutaan 2008 ja 2010 tiedoista, joten toivoisin, että Euroopan komissio kertoisi, onko sillä tuorempia tietoja, jotka voisimme saada käyttöömme. Mitä tulee tuottajajärjestöihin, kysyisin vielä, miten voimme parata järjestäytymisastetta e- erityisesti niissä jäsenmaissa ja alueilla, joissa järjestäytymisaste on matala. Oletteko sitä mieltä, että täytyy luoda uusia tuottajajärjestöjä vai täytyykö vahvistaa jo olemassa olevia tuottajajärjestöjä? Haluaisin myös kuulla komissiolta, onko mahdollista, onko komissio sitä mieltä, että tuottajajärjestöjen neuvottelukapasiteetti budjetti tulee kasvamaan tai miten voisimme kasvattaa sitä, kun ajatellaan vähittäiskauppiaiden kauppojen keskittymistä ja ö, myös jakelijoiden, jakeluportaan keskittymistä. Hintojen ö, volatiliteetti on ongelma, miten voimme vastata siihen. Ö, Eh, miten voidaan parantaa jäsenmaiden mahdollisuuksia konsultoida. Entä tämä yksinkertaistaminen? Sekin on hyvin tärkeä. Komissio itsekin tunnustaa, että koko tämä hallinto on hyvin monimutkainen. Miten sitä voitaisiin yksinkertaista kansallisilla säännöillä vai EUn laajuisilla säännöillä vai toimintaohjelmilla? Ja vielä, onko komissiolla kriteereitä kansallisten strategioiden arvioimiseen? Haluaisin nyt tosiaan kuulla, mitä kollegani ovat mieltä, mitä muiden poliittisten ryhmien edustajat ovat mieltä ja mitä komissio on mieltä. Ja toivon, että saamme aikaiseksi hyvän asiakirjan yhteistoiminnassa. Kiitos. Suuret kiitokset. Kiitokset tästä. Ja nyt muiden puheenvuoroihin. Yeah. ensimmäisenä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt tätä asiaa käsitellään, niin meidän pitää miettiä tätä asiaa kontekstissa. Kun puhutaan hedelmistä ja vihanneksista, niin nämä ovat nopeasti pilantuvia tuotteita, joita ei voida varastoida ja joissa vaihtelee kovasti kysyntä ja tarjonta, koska se riippuu lähinnä säistä ilmasto-olosuhteista. Ja sitten toinen seikka, että tässä on 50 eri tuotetta, 35 vihannesta ja 15 hedelmää. Ja kun tässä on näin paljon moninaisuutta ja ne ovat niin erilaisia, niin ratkaisu tuskin sopii aina yksi ratkaisu kaikille. Tässä on ala, jolla on hyvin erilaisia odotuksia ja tehtäviä. Tässä on luomutuotantoa, paikallista mm, e, tuotantoa, e, vientiä, kotitalouksille suunnattua ja suurtalouksille suunnattua. Ja tämä on hyvin tärkeää koko yhteisön tasolla. On tietysti vahvistettava tuottajien asemaa ja helpotetaan niiden organisaatiota näillä eri markkinoilla. Ja on totta, että tuottajaorganisaatio on tässä kaiken kulmakivi, mutta vihannes tuotteen näkökulmasta on sitä mieltä, että tämä ei ole ainoa tekijä on seikkoja, jotka rajoittavat organisaatioiden kehitystä jotka löytyvät täältä. Ja ihmettelen esimerkiksi tätä harmaan talouden kysymystä, ikään kuin tämä liittyisi ainoastaan tuottajia, jotka eivät ole organisoituneita. Minä olen samaa mieltä siitä, että tuottajat voivat täydentää toisiaan. Ja puhutaan myös julkista tuista ja julkisista riskeistä, mutta ei tuotteorganisaatio aina ole kaikki näihin tilanteeseen paras ratkaisu vaikka kuten jo sanoin, tämä on eh, koko tämän järjestelmän perusta kuitenkin. On hyvin tärkeää edistää johtavien yritysten kehitystä. On helpotettava tuottajaorganisaatioiden välistä yhteistyötä, sillä olipa organisaatio minkä tahansa kokoinen – niin usein eräskin humorista sanoi, että on oikein kokoinen silloin, kun jalat ylittävät maahan, niin tämä kyllä koskee hedelmää ja salaakin. On vahvistettava tuottajan asemaa, helpotettava tuottajaorganisaatioiden yhteistyötä niiden kautta, mutta on otettava mukaan myös e, yksittäiset tuottajat, sillä on myös suuria yksittäisiä tuottajia Euroopan alueella ja jos halutaan kriisejä ennakoida ja tuotteiden edistää, niin on löydettävä tapa ottaa mukaan kaikki taloudelliset toimijat. Mitä tulee raportin tai eh, mietinnön päätelmiin, niin kuin kollega Melo sanoi, tässä puhutaan 2080 ajasta ja nyt on jo 2014 vuoden loppu. Tässä on paljon jo edistytty asioissa ja pitäisi asioita miettiä uudelleen, niin jos ajatellaan tuottaa organisaatioita, niin on tärkeää, että ne pystyvät hankkeita helpottamaan. Ja pitäisi miettiä myös tuottajien tuloja, ei niinkään tuotteiden hintaa. Tarvitaan eh, tuotantokulujen laskemista ja parempia hintoja ja täällä ei puhuta ollenkaan kilpailuun liittyvien ristityön ratkaisemista. Meidän pitää tämä kilpailuoikeusasia ottaa myös esille tässä tarkastuksessa. Tämä koskee tuota, organisaatioita ja sitä, että tuottajaorganisaatiot voivat olla yhteydessä yksittäisiin tuottajiin. Eli ei pidä miettiä ainoastaan makrotaloudellista tasoa, vaan myös mikrotaloudellista tasoa, koska sieltä löytyvät nämä oikeanlaiset ratkaisut. Ja sitten meillä on vielä lopuksi yksi kysymys komissiolle, koska päätelmissä on estetty jotain ajatuksia. Ehkä voitaisiin tietää, saada tietää jotain lisää siitä, minkälaisia ehdotuksia meillä on tarkoitus tehdä. Kiitos. Suuret kiitokset ja Erdos. No, Kiitos. Kaikille on selvää, että on eroja Itä-Euroopan, Etelä-Euroopan ja Pohjois- ja Länsi-Euroopan tuottajaorganisaatioiden välillä ja niiden kattavuuden välillä – ja tässä on jo esitetty kysymys, että mihin oikein pyritään. Meidän mielestämme pitäisi tätä asiaa miettiä uudelleen. Komission olisi vielä paneuduttava tähän asiaan lisää. Ja tuottajaorganisaation perustamisavustuksia on mietittävä uudelleen. Kaikki tiedämme, mitkä ongelmat ovat edessä, että pitäisi yksinkertaistaa ja tiedetään, minkälaisia ongelmia tuottajaorganisaatioilla on joka päivässä elämässä. Mutta meidän mielestämme suurin ongelma on tämä kokonaisuus, tätä pitäisi mielestämme miettiä vielä uudelleen ja pyytäisimme teiltä tukea tähän. Eli pitää taas kerran kysyä, mihin oikein pyritään. Meidän mielestämme pitää pyrkiä siihen, että olisi niin paljon organisaatiota kuin on mahdollista. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavana Caputo. Eh, grazie Presidente. Eh, questo è un dossier molto importante. Kiitokset, herra puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä asia. Näinhän ovat sanoneet myös aiemmat puhujat. Tässä on todella mietittävä, minkälainen ala on, jotta ymmärtää, miten tärkeitä ja merkittäviä tuottajajärjestöt ovat. Olen todennut aivan kuten esittelijäkin, että tässä on joitakin kriittisiä seikkoja, kriittisiä elementtejä tässä komission ehdotuksessa. Ja toivon, että tulevina viikkoina onnistumme muuttamaan tätä joltakin osin. Aivan erityisesti tietysti täytyy päivittää nämä yksittäiset tiedot. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajajärjestöt, niin järjestäytymisaste on aika alhainen monilla Euroopan unionin alueilla ja monissa valtioissa pientilojen osalla aivan erityisesti on myös kyse sellaisista tiloista, joiden viljelyala on suhteellisen pieni, eikä näiden pienten tilojen osalla oikeastaan ole mitään varsinaista ammatillista hallinnointia ja edelleenkin jäsenvaltioiden välillä on melkoista epätasapainoa järjestäytymisasteessa. On monia eri tekijöitä, jotka ovat esteenä tämän suuntaiselle kehitykselle ja ehkäpä kaikkein tärkein niistä on monimutkainen menettely, joka on tarpeen tällä hetkellä ennen kuin ylipäätään tulee tunnustetuksi tuottajajärjestönä. Tämä on ongelma, joka täytyy ratkaista. Eli jos jokin hedelmä- ja vihannesalan tuottajajärjestö haluaa tulla tunnustetuksi, on koko menettely, joka vaaditaan toistaiseksi aivan liian monimutkainen. On myös muita monimutkaisia sääntöjä, jotka koskevat tuottajajärjestöjä. Esimerkiksi se, minkälaiset säännöt on täytettävä, jotta voi saada joitakin tiettyjä tukia tai korvauksia. Ja jäsenvaltiot maksavat usein kansallisen tuen, jonka Euroopan unioni puolestaan jälleen hyvittää. Tämä kaikki on kuitenkin suhteellisen hankala ja kokonaisuutena tätä välinettä hyödynnetään suhteellisen vähän meillä on myös kriisien ennaltaehkäisy ja kriisien hallintaväline, jota on hyödynnetty yhtä lailla suhteellisen vähän. No hyvä. Toistaiseksi näitä välineitä on ollut hyvin hankala päästä käyttämään. Niitä on hyödynnetty hyvin vähän. Joissakin jäsenvaltioissa nämä toimintaohjelmat ovat aika niukkoja, eivätkä millään tapaa johda siihen, että näiden tuotteiden markkinointi paranisi. Keskitytään siihen, mikä on tarjonta. Tästä tulee varsinaisesti haitta koko ketjun sisällä. Minäkin uskon, että tulisi lähteä kulkemaan aivan uudenlaista polkua. Ja edellinen puhuja toikin juuri esille tämän saman. Myös riippumattomien tuottajien tulisi näkyä jollakin tavalla. Heitäkin tulisi ajatella jollakin tapaa. Haluaisin ottaa esille vielä joitakin erityisiä seikkoja. Mitkä tässä nyt ovat ensisijaiset tavoitteet? Se ensimmäisenä kysymyksenä. Tämä pitää olla spesifioitavissa. Miten paljon on mahdollista tehdä välittömiä laskelmia siitä, mitkä ovat näiden toimintaohjelmien tulokset? Miten voidaan huolehtia siitä, että hedelmä- ja vihannesalan kilpailukykyä voidaan kokonaisuutena parantaa? Pitäisi myös tehdä arvioita kansallisista strategioista, käydä niitä läpi, etenkin niissä tapauksissa, joissa tulokset poikkeavat voimakkaasti asetetuista tavoitteista. Ja kumppanuus tärkeimpien toimijoiden kanssa, sekin on tärkeä sekä näiden toimintaohjelmien hallinnointi, jotta strategisiin tavoitteisiin päästään. Pitäisi olla tiiviimmin koordinoitua toimintaa muiden välineiden kanssa, joita toteutetaan kansallisella tasolla ja pitäisi yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa eurooppalaisia sääntöjä muuttaa myös minimimäärää, kuinka monta jäsentä tällaisessa tuottajajärjestössä täytyy olla, jotta se ylipäätään tunnustetaan. Tarvitsemme selkeyttä ja innovatiivisia välineitä. Voisin esimerkiksi kuvitella, että voitaisiin luoda jonkinlainen eurooppalainen innovaatiokumppanuus, mutta tuo byrokratian purkaminen, yksinkertaistaminen, se on ensisijainen tavoite. Ja tässä tarvitaan nimenomaan hallituksen tukea. Herra Agnew. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on jo sanottu montakin asiaa. Ja haluaisin ensiksi kiittää herra Meloa hänen paperinsa laadukkaan tehokkuudesta. Sektori on vaikeuksissa, sen me tiedämme kaikki suurimmassa osassa jäsenmaista ja on selvästi näkyvissä, että tämänhetkinen uudistus, tämänhetkisissä uudistuksissa hyvin harvoja asioita on muutettu ja kehitetty hedelmä- ja vihannespuolella. Kuten täällä on sanottukin, se, että sektorin järjestäytymisaste on pysytellyt matalana, tuo esiin sen, kuinka paljon tämä sektori vaatii tukea ja myös hyvin moni tuottaja ei tällä hetkellä saa minkäänlaisia tukia. Ja haluaisinkin viitata siihen, kuinka tärkeää olisi päivittää nämä tiedot 2014 tasolle. Se olisi kaikkein kirjellisintä Nämä tiedot, joihin tämä pohjautuu, ovat liian vanhoja. Tämä on äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun ajatellaan, kuinka vaikeassa tilanteessa sektori on koska sektori on heikosti järjestäytynyt, niin silloin nimenomaan kaikkein pienimmät tuottajat ovat ne, joita vaikeudet ensimmäisenä ja vaikeimmin koskevat. Ja heillä on myös kaikkein heikoin neuvotteluvoima, neuvottelukapasiteetti. Ja kaikkein suurimmat tuottajajärjestöt, jotka saavat noin 10 prosenttia Euroopan unionin rahoitustuesta. Olen sitä mieltä, että tuottajajärjestöjen välisiä yhteyksiä täytyisi suosia ja vahvistaa, mutta haluaisin kysyä komissiolta, miten voisimme parantaa näiden tuottajajärjestöjen houkuttelevuutta tuottajien silmissä, miten me voimme auttaa tai suosia tuotteiden kaupallisen arvon kehittymistä. Tämän monikin puhuja on jo sanonut ja herra Kaputokin puhui siitä, miten voisimme kriisinhallinnan ja kriisien ennaltaehkäisyn työkaluja parantaa. Tämä olisi tärkeä asia ja odotammekin komissiolta paljon yksityiskohtaisempia ja konkreettisempia toimia tässä, kuten myös hinto, hintavakautuksessa. Yksinkertaistaminen, tämänhetkisten säännöstön yksinkertaistaminen on myös äärimmäisen tärkeä painopiste. Tässä täytyy työtä jatkaa. Tämän hetkiset säännöt ovat sellaisia, että tilanteen parantaminen edellyttää niiden yksinkertaistamista. Kiitoksia. Dantan, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö on hiukan vanha, se on totta, mutta ensimmäiseltä sivulta löytyy tieto, jota ei pidä unohtaa. Eli täällä todetaan, että Euroopan hedelmävihannestuotanto on laskenut tällä kaudella. Ja tämä toteamus on mielestäni surullinen, koska tämä kausi 2070 oli sellainen kausi, jolloin ostovoima yhä lisääntyi ja nämä hedelmätövihannekset ovat sellaisia jotka, tuotteet, jotka parantavat eh, ravitsemusta. Emme tuolloin päässeet mukaan tähän kasvuun ja varmasti tuonti meni meidän edellemme. Pitäisin kuitenkin minun mielestäni pitää nämä kaksi tavoitetta mielessäni ja tästä puhuimme silloin, kun YMPtä uudistimme. Tämä on ensimmäinen seikka. Ja sitten toinen seikka on, että mietinnöstä käy ilmi, että 2007 käyttänyt politiikka ei muuttanut se mikä oli hyvin järjestettyä, oli niin silloinkin ja parannusta ei ollut tapahtunut muualla. Ja ei siis ole pystytty kaikkia ongelmia ratkaisemaan. Kriisin ratkaisun antaminen pienikokoisille tuottajaorganisaatioille on ihan mahdotonta, sillä eihän kriisi synny yhdessä yössä. Jos kriisin osalta pitää ryhtyä toimiin, tarvitaan selkeitä toimia ja usein pitkäkestoisia sellaisia. Kun parlamentissa on puhuttu YMPstä, niin nyt sitä, eh, tästä sitä puhuen on puhuttu siitä, että pitää edistää tuottajaorganisaatioiden perustamista, jotta voitaisiin saada lisää painoarvoa ja on haluttu myös selkeyttä ja yksinkertaistamista tietyille interventiomenetelmille. Mutta tämä ei ole kuitenkaan vielä astunut voimaan, sillä tietääkseni kaikkia tekstejä ei ole vielä saatu. Kun politiikkaa uudistettiin vuosi sitten, pitääkö nyt jo lähteä uudistusta uudistamaan, vaikkei pystytä edes minkälaisia johtopäätöksiä tekemään siitä, ovat uudistukset jotenkin auttaneet kentällä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän lämpimästi myös esittää esittelijöitä. Tämä on hyvin kiinnostava mietintö ja myös se seikka, että 2007 vuodesta alkaen, jolloin uudistus aloitettiin, tilanne ei ole muuttunut. Tämähän tarkoittaa sitä, että tämä ohjelma ei ole tehokas tai kenties ollenkaan tarpeellinen jos meillä nyt vain 43 prosenttia tuottajista on järjestäytynyt järjestöihin ja joissakin maissa, kuten esimerkiksi Liettuassa, ei juuri ole edes tuottajajärjestöjä, niin silloin pitäisi syventyä, kuten olen yrittänytkin, tämän ilmiön syihin. Yhtäältä näyttää siltä, että tuottajajärjestöt ovat hyödyllisiä ja tuovat monenlaisia näköaloja ja ovat tulevai, on tulevaisuuden toivoa, mutta sitten kun puhuu näiden tuottajärjestöjen jäsenten kanssa, saa sen vaikutelman, että eivät nämä järjestöt mitään usein jäseniä haluakaan. Joten ehkä meidän pitäisi nämä tuet, organisaatioille, tuottajärjestöille annettavat tuet jotenkin linkittää siihen, että ne ottavat myös uusia jäseniä. Tällä hetkellä olemme ikään kuin noidan kehässä, jossa suuret eivät ota uusia jäseniä eikä pienillä ole mahdollisuutta perustaa uutta tuottajajärjestöä. Tämän hetkisillä olemassa olevilla tuottajajärjestöillä ei ole mitään syytä ottaa uusia jäseniä, koska ne saavat, ne ovat jo melkoisia, niillä on jo melkoiset markkinaosuudet ja niillä on jo hyvät asetelmat neuvotella kauppaportaan kanssa. Tästäkin ongelmaa meidän tulisi siis perusteellisemmin pohtia ja pohtia myös sitä, miten uusien jäsenien mukaanotto tuottajajärjestöihin, miten sitä voitaisiin edistää ja miten saisimme todella aikaan tuntuvia tuloksia. Sitä varten olisi tarpeellista miettiä, miten herättäisimme kiinnostuksen tuottajajärjestöissä sitä kohtaan, että ne voisivat ottaa uusia jäseniä. Tätä varten tuottajajärjestöjärjestelmää pitäisi mm, sopeuttaa yksittäisten jäsenmaiden erityispiirteisiin, koska tilanne, maatalouden tilanne eri jäsenmaissa on hyvin erilainen. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Dorfmana. Kiitoksia ja Dorfman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä kielteinen perussävy, joka täällä nyt kaikuu, en oikein voi sitä tukea. Kyseessähän on vapaaehtoinen tarjous, jonka olemme luoneet eh, hedelmä- ja vihannestuottajien käyttöön. Ja minä uskon, että oma vastuuta on riittämiin tuottajilla käyttää joko tätä välinettä tai olla käyttämättä. Ja jos nyt sanotaan, että viime vuosina yhteistyössä ei olla edetty, niin pitäisi miettiä, miksi näin on käynyt. Johtuuko se siitä, että väline ei toimi vai että lainsäädäntö ei toimi vai onko ollut joitakin muita syitä? Esimerkiksi, että joissakin maissa tai joissakin Euroopan unionin osissa ei ole yhteistyökulttuuria kulttuuria. Tuottajat eivät halua liittyä yhteen. Voin todeta olevani alueelta, joka tuottaa noin 15 prosenttia Euroopan unionin omenoista, eikä ihan vähän, nimittäin kyseessä on puolitoista miljardia kiloa. 2000 kymmenen näitä omenoita myytiin yli 40 eri subjektin kautta ja nyt niitä on enää kolme, koska tämä yhteistyöväline on toiminut ja näin ei olisi käynyt ilman sitä. Näillä kolmella on nyt tietysti melkoinen markkina-asema myös suhteessa suuriin pelureihin, suuriin supermarketteihin ja tätähän me myös toivomme muutama kollega täällä on todennut, että me teemme liian vähän interventiota. Ei se ole tuottajajärjestöjen tehtävä. Ei niiden tehtävä ole välttämättä ottaa tuotteita markkinoilta, vaan myydä tuotteita, sijoittaa tuotteita markkinoille. Intervention tulisi viime kädessä olla poikkeustilanne eh, hyvin epätavallisissa olosuhteissa, mutta ei mikään sääntö. Sääntö on se, että järjestöt eh, pyrkivät myymään hedelmiä ja vihanneksia suurille myyntiketjuille Euroopassa eikä se, että ne ottavat tuotteita markkinoille. Pitää siis ehdottomasti pohtia sitä, miten tätä välinettä voidaan vielä parantaa. Ehdottomasti en lähtisi laskemaan näitä. Olen ihan samaa mieltä kuin edelliset puhujat siitä, että kaikilla kyllä pitää olla mahdollisuus tähän liittyä. Siis vaivan pitäisi olla sellainen niin pieni, että äm, ei tehdä karhunpalvelusta tuottajille. Meidän on pidettävä tämä tuottajien taso korkeana ja meidän on tässä keskustelussa kysyttävä, miltä osin tämä ei ole toiminut. Jos vain puolet on järjestäytynyt ja toinen puoli ei, niin silloin tämä ei selvästikään ole toiminut. Myös osassa omaa niin näin on ja pitäisi kysyä, mistä se johtuu miksi tuotannon tasolla ei ole tässä onnistuttu vai eivätkö tuottajat yksinkertaisesti ole tätä halunneet? Kiitoksia ja Dancilla seuraavana. membre. Kuten herra Melokin äsken korosti, nämä tiedot perustuvat jäsenmaiden antaviin tietoihin siitä, miten Euroopan unionin hedelmä ja vihannesmallia on sovellettu ja myös komission vuosiraportteihin. Kuten tiedämme, YPMn uudistus ei hedelmä- ja vihannessektorilla tuo mukanaan kovin suuria muutoksia Euroopan unionin tuki tuottajajärjestöille annetaan ainoastaan toimintaohjelmien kautta. Kaksi poikkeusta tässä kuitenkin on tuottajajärjestöjen yhdistykset tai yhteenliittymät voivat näitä kuitenkin saada. Ja toinen poikkeus on se, että instrumentteja valmistellaan kriisien vastaiseen työhön. Nämä ovat ne kaksi toimea, jotka ovat hyvin tärkeitä ja on hyvä, että toteristojen roolia korostetaan. Niillä on vahvempi neuvotteluvoima ja niiden ääntä kuullaan paremmin kuin yksittäisten tuottajien, mutta meidän ei pidä jättää huomiota sitäkään, että on olemassa sellaisiakin jäsenmaita, joissa tuottajat eivät ole laisinkaan järjestäytyneet ja että tämä mietintö täytyy suunnata myös niihin maihin. Hei, niissä saattaa olla hyvä järjestäytymisaste hedelmä ja vihannessektorilla, mutta toisissa maissa ei sitten taas järjestäytymistä ollenkaan. Näin me varmasti pääsemme tullaan tilanteeseen, jossa tämä mietintö kohdistuu vain niihin maihin, joissa on hyvät tuottajajärjestöt, ja se ei minusta ole hyvä asia. Kiitos. No. Pan poseł De Castro, bardzo proszę. De Castro, olkaa hyvä. Volevo sottolineare molto brevemente un po' quello che il collega Dorf... Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin halusin lyhyesti tukea sitä, mitä kollega Dorfman täällä juuri totesi. Tässähän on kyseessä väline, joka on niin oikeastaan ainoa maatalouspoliittinen väline Euroopassa, joka huolehtii siitä, että meidän maataloustuottajamme voivat järjestäytyä paremmin, ennen kaikkea pienet tuottajat. Ja tämä toimii, se on aivan selvä. Me olemme voineet selvästi havaita parannusta ennen kaikkea näiden järjestöjen osalta, jotka toimivat kaikkein pienimpien tuottajien parissa. Ja nämä hedelmät ja vihannekset ovat kaikki tuotteita, jotka ovat herkästi pilaantuvia ja siksi on hyvä, että tuottajat ovat koolla järjestöissä ja toimivat markkinoilla yhdessä. Sitten siitä, että jotkin välineet eivät ole toimineet esimerkiksi kriisien kohdalla. Se johtuu siitä, että vuoden 2007 uudistus ei onnistunut. Me emme rakentaneet siihen mukaan riittävästi joustavuutta. Muutoinhan osallistuminen olisi ollut laajempaa ja tänä vuonna meillä on kriisi Venäjän saarron vuoksi ja tässä tuottajajärjestöt ansaitsisivat jonkinlaista tukea, kun tuotteet on otettava pois markkinoilta. Olisi hienoa, jos eurooppalaiset tuottajajärjestöt voisivat todellakin ottaa tuotteensa vastaan markkinoilta. Me haluamme viime kädessä, että meidän tuottajamme ovat kilpailukykyisiä ja minusta järjestelmä kyllä toimii. Nämä ovat kuitenkin kysymyksiä, jotka tulee esittää komissiolle. Miten tätä järjestelmää voidaan tehdä vahvemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi? Eli tällaisten uudistusten tulisi johtaa parannukseen, ei heikennykseen. Ja olen hyvin iloinen siitä, mitä kollega De Melo on juuri todennut. Kiitoksia ja seuraavana Peti. Ja prije svega zahvalila gospodinu Meli. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Meloa tästä hänen panoksestaan mietintöön. Esittelijä aivan oikein havaitsi eri ongelmat jäsenvaltioissa ja minä toivon, että komissio antaisi vastauksia esittelijän kysymyksiin. Minäkin haluaisin nämä samat kysymykset esittää. Eli jos ajatellaan ratkaisuja pienemmille tuottajille, jos on vain 43 tuottajaorganisaatiota jäsenvaltioissa, niin kyllä tämä on aika huolestuttavaa. Eli alhainen organisaatumisaste. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla toimilla ei ole päästy haluttuihin tuloksiin, ja niin siksi komissio pitäisi ehkä harkita tämän ohjelman muuttamista niin, että voitaisiin tukea korkeampaa järjestäytymisastetta ja näin voitaisiin edistää myös organisaatioiden parempaa markkinoille pääsyä. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavana Ferron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä mietinnöstä voisi ehkä kysyä Moldavalta haluaisivatko he ostaa meidän hedelmiämme ja vihanneksiamme. Hedelmien ja vihannesten alkuperä koskeva sääntely tuomitsee tämän sektorin jatkuvan kriisiin, koska suurten ostokeskusten tukkuliikkeiden kilpailu on sellainen, että sille pienet tuotteet eivät voi mitään. Ja vielä pahempaa on se, että Euroopan unionin maissa esiintyvä sosiaalinen dumping, sitä ei mainita ollenkaan. Tämä sosiaalinen dumping aiheuttaa epätasapainoa koska se mahdollistaa sen, että suuret tukkuliikkeet sanelevat nämä hinnat. Ranskassa on noin kolme kertaa suuremmat kustannukset kuin Espanjassa tai Italiassa, ja tilanne on meille täysin sietämätön. Kiitos. Kiitokset ja Buda. Kiitokset ja buda. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella herra Meloa näistä tiedoista, jotka hän on meille tänään välittänyt. Joudun kuitenkin valitettavasti kritisoimaan komissiota, koska minulla oli aivan tarkka kysymys, miksi meillä on näin vanhat tiedot, tiedot vuodelta 2010. En voi uskoa, ettei komissiolla olisi muita tietoja käytettävänään, jotta tietäisimme tarkalleen, mikä tilanne nyt oikein on uskon, että komissiossa pitäisi pyrkiä johonkin muuhunkin vaihtoehtoon. Hedelmä- ja vihannesalalla tässä puhuttiin nyt Venäjän saarrosta ja siitä seuranneesta ongelmasta, mutta meillä on myös maitoalalla ongelma, koska maitokiintiöt katoavat. Komissiolla pitää olla jonkinlainen toisenlainen ratkaisu, jotta järjestäytymisaste saadaan nousemaan. On ihan selvää, että emme voi pakottaa tuottajia liittymään yhteen, mutta meidän pitäisi kyllä antaa heille mahdollisuus parantaa tätä tilannetta, jotta järjestäytymisaste nousee. Mielestäni korkeampi järjestäytymisaste eh, pienten ja suurempienkin tuottajien kohdalla antaa heille mahdollisuuden eh, puolustautua paremmin, kun kriisi tapahtuu, kuten esimerkiksi Venäjän kohdalla nyt. Tämä antaa heille mahdollisuuden järjestäytyä tuotannon kannalta tai infrastruktuurin hyödyntämisen kannalta, eikä pidä unohtaa myöskään sitä, että näin he voivat paremmin puolustautua kilpailussa supermarketteja vastaan. Ehkäpä voitaisiin ottaa huomioon se, että tästä voisi syntyä myyntimarkkinat sinällään erikseen, ja se olisi minusta erittäin hyvä asia. Pan poseł Sebastian, bardzo proszę. Kiitoksia ja Sebastia, olkaa hyvä. Obrigado. Primeira coisa que eu queria fazer era felicitar o senhor Melo pelo seu trabalho. Kiitoksia. Haluan onnitella herra Meloa hänen työstään. Ja tässä ensimmäinen ongelma, joka mainittiin, ovat nämä hiukan vanhentuneet luvut. Ja minä tulen alueelta, jossa tutejärjestöjä on ollut jo hyvin pitkään. Me tuotamme appelsiineja, öljyä ja monia muita perustavia tuotteita Euroopan kannalta. Tutejärjestöjen tehtävänä on suojella tuottajia ja erityisesti pientuottajia, helpottaa tuotteiden saatmista markkinoille ja myös investoida tuotteiden ja tuotannon parantamiseen. Toteristoilla on kuitenkin suuri ongelma, joka on näiden kolmansista maista tulevien tuottajien kilpailu, ei niinkään tuottajärjestöjen oma toimintamalli kuin se politiikka, joka suosii näitä kolmansia maita, koska niiden ei tarvitse täyttää työlainsäädännön vaatimuksia eikä muita vaatimuksia. Siksi me joudumme sellaisen kilpailun kouriin, joka on ö, mahdotonta. Kiitoksia. Garcia. Herans Garcia. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Minusta komission ehdotus ja nämä neljä ajatusta, jotka he viime vuonna esittivät näistä kolmesta eri skenaariosta. No, se hyvä, mitä tästä komission kannasta voidaan sanoa, on, että on tunnustettu, että nykyinen krii, markkinakriisin hallintajärjestelyt eivät ole tehokkaita ja että hannolliset järjestelyt ovat hyvin hankalia alalla Nämä ovat suuret ongelmat, joihin Euroopan parlamentin on jatkossa panoittava ja, komis- ja neuvoston kanssa ne ratkaistava komission ehdotukset. Ja Eero Melo on nämä pitänyt mielessä, sillä hän tuntee oikein hyvin nämä ongelmat, koska hän on kotoisin yhdestä suuresta hedelmävihannestuottajan maasta. Espanja, Ranska ovat tehneet selväksi tietävänsä, minkälaista ongelmista on kyse. Tarvitsemme parempia kriisinhallinta- järjestelyjä ja välineitä sekä liittyen eh, tuotannosta pois vedettyihin alueisiin, että niihin tukiin, mitä tähän maksetaan, on myös laajennettava jalostettujen tuotteiden ilmaista, eh, ilmaisia toimituksia, tarvitaan myös uusia mitä tapoja, uudenlaisia eh, vakuutuksia, tulovakuutuksia esimerkiksi, ja eri asioita on tarkastettava liittyen hedelmävihannesten markkinajärjestelyihin. Ja sitten on toinen tärkeä asia, tämä on hintojen valvontakeskus, niin kuin muillakin aloilla on käynyt ilmi, että tarvitaan. Jos tällaista ei ole, josta käy ilmi, kuinka paljon tuotetaan, kuinka paljon myydään ja mm, miten kysyntä ja tarjonta suhtautuvat toisiinsa, niin meillä ei ole, jos tällaista ei ole, meillä ei ole myöskään tietoa toimialan tilanteesta. Ja tämä on samansuuntaista kuin silloin, kun puhutaan elintarvikeketjusta, sillä tämä hintavalvontataho olisi kyllä todella paikallaan. Ja toinen tärkeä seikka, jota voimme ajaa, on uusi vakavien kriisien mekanismi. Tässä on tarkoitus käyttää ainoastaan tuottajajärjestöjen varoja uutta järjestelyä varten siinä tapauksessa, että monesta maasta löytyy samanlainen merkkan, äh, markkinakriisi, eli todella vakava kriisi, joka koskettaa myös vientiä. Tämän mekanismin hallinnointi olisi tehokasta, jos halutaan, että tuottajaorganisaatioista tulee kiinnostavia myös niille, jotka eivät ole siinä, niissä mukana, sillä eh, komission komissiossa ymmärsi, että tuottajat eivät aina halua mennä mukaan tuottajaorganisaatioon, sillä eivät ymmärrä, mitä hyötyä siitä on, ja näin voisi käydä ilmi, että siitä on hyötyä hyvin aikoina, mutta myös vakavien kriisien aikaan. Kiitos herra Melo, jatkakaa samalla tiellä. Me teemme yhteistyötä kanssanne. Ajatus on antaa komissiolle parlamentin selkeä kanta, jotta tämä uusi markkinajärjestelyehdotus olisi mahdollisimman lähellä toimialan tarpeita. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Kiitokset. Ja nyt pyytäisin johtaja Korczekia käyttämään puheenvuoron. Meidän on lopetettava kello viiteen mennessä, koska komission jäsen herra Hogan saapuu kello viideltä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Haluaisin aluksi todeta, että olemme hyvin tyytyväisiä tähän herra Mellon oma-aloitteiseen mietintöön ja odotamme yhteistyötä valiokunnan ja kanssa ja hänen kanssaan tästä tärkeästä aiheesta. Sehän käynnistyi tämä työ meidän maaliskuisella kertomuksellamme. Lyhyesti vain kerron hiukan tästä kontekstista. Meidän kertomuksessamme korostetaan kolmea merkittävää haastetta hedelmä- ja vihannesalalla. Ehkäpä ne on nyt hahmoteltu myös tänä iltapäivänä kuuluissa Euroopan parlamentin jäsenten puheenvuoroissa. Ensinnäkin hedelmien ja vihannesten vähenevä kulutus Euroopan unionissa. Toisekseen tarve saada tehokkaampaa kilpailukykyä tuottajille, jotta voidaan pysyä kilpailukykyisinä kolmansista maista tuovien kanssa, mutta myös, kuten monet puhujat tänä iltapäivänä totesivat, jotta voidaan vahvistaa tuottajien omaa asemaa tarjontaketjussa. Ja kolmanneksen puheenjohtaja, miten suhtautua kriiseihin hedelmä- ja vihannesalalla? Tämäkin on tietysti taas alana aivan erilainen kuin muut markkinat, koska tuotteet ovat pilaantuvia ja markkinat hyvin joustamattomat. Ja nämä kaksi seikkaa, jotka ovat faktoja, me emme niitä voi muuttaa, ei edes komissio voi niitä muuttaa. Ne ovat aina tarkoittaneet sitä, että tapa, jolla me hallinnoimme hedelmä- ja vihannesmarkkinoita on kovin toisenlainen kuin maitotaloustuotteiden, naudanlihan tai viljojen kohdalla. Kyse on erilaisista markkinoista, eri tuotteista ja ne edelleen edellyttävät hyvin erilaista lähestymistapaa. Kyseessä ovat aina olleet markkinat, jotka ovat olleet aika, jos nyt saan sanoa, liberaalit ja avoimet. Ja ainoa väline, joka meillä on ollut, paitsi äm, raja, suoja, tuonnin pysäyttämiseksi ovat olleet nämä tuottajajärjestöt. Ja se, mitä me maaliskuisessa kertomuksessamme toteamme, on, että olemme hyvin pettyneitä, kuten tekin, siihen, miten järjestäytymisaste ei ole juurikaan kasvanut. Se on pettymys, mutta kasvua kuitenkin on. Jos katsotaan näitä lukuja, niin vuonna 2007 luku oli 37 prosenttia tuottajista. 37 prosenttia oli mukana tuottajajärjestöissä ja Vuonna 2010 luku oli 43. Onhan se edistystä, mutta se on vähän pysähtynyt. Se ei ole tarpeeksi. Ja toimitan tietysti maatalousvaliokunnan jäsenille sihteeristön kautta uusimmat luvut, koska nämä ovat vähän vanhoja lukuja. Meillä on vuoden 2011 luvut ja pian saamme myös vuoden 2012 luvut. Ongelma on se, että näissä olemme jäsenvaltioiden tuottaman tiedon varassa. Komissiolla itsellään ei näitä lukuja ole. Me joudumme pyytämään nämä jäsenvaltioilta ja siksi tässä syntyy hiukan viipeitä. Edistystä siis on, mutta ei tarpeeksi, ja edelleenkin haasteita on huomattavia. Ja jos katsomme näitä lukuja, on aika huomattavaa, että meillä on melkoisia eroja jäsenvaltioiden välillä. On esimerkiksi jäsenvaltio, josta itse tulen siellä, lähes 100 prosenttia tuottajista, Alankomaissa siis on järjestäytynyt, on muita jäsenvaltioita, uusia jäsenvaltioita, joissa järjestämisaste on lähes nolla. Tämä on todella huolestuttava ja meidän on tehtävä asialle jotakin. Ja itse asiassa siksi tämä kertomus on laadittu ja siksi on niin tärkeää, että keskustelemme asiasta teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa. Mietimme, mitä voimme tehdä tilanteen parantamiseksi. Kaksi asiaa voin tuoda esille jo nyt komission jäsenemme, komission jäsen herra Hogan, on jo täällä kuulemisessaan sitoutunut siihen, että hän pyrkii tarkastelemaan alan yksinkertaistamismahdollisuuksia. Ja toisekseen komission jäsen, kyseessä oleva komission jäsen, on sitoutunut uudistamaan koko hedelmä- ja vihannesalaa viimeistään vuonna 2018. Nämä ovat ne kaksi seikkaa, jotka ovat jo käynnistyneet, kumpikin siis yksinkertaistaminen ja myös perustavanlaatuisempi uudistus, joka tarkoittaa perusasetuksen muuttamista. Me olemme sitoutuneet siihen, että teemme ehdotuksemme viimeistään vuonna 2018, ellei jo aikaisemmin. Ja tässäkin herra Mellon mietintö on tietysti äärimmäisen arvokas panos tuohon koko prosessiin. Ja nyt vastaan joihinkin näistä kysymyksistä hyvin lyhyesti. Mitä sitten voitaisiin tehdä, jotta muutettaisiin tämä epätyydyttävä tilanne, eli järjestäytymisen riittämättömyys monissa jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä jo tuemme jopa 4,1 prosenttia tuotannosta, joka markkinoidaan. Eli jos on mukana tuottajajärjestössä, Euroopan unionin budjetista maksetaan 4,1 prosenttia markkinoidusta tuotannosta joka vuosi. Tämä on siis aika houkuttavaa. Voisi kuvitella, että ihmiset haluavat olla mukana tuottajajärjestössä, koska tähän saa julkisia varoja ja tuottajajärjestön perustamiseen, jos sellaista ei ole, jos se halutaan luoda, siihenkin on saatavana rahoitusta. Mutta aivan kuten itsekin mm, totesitte, monet teistä sanoivat, tämä ei vielä riitä. Miksi sitten tähän tarjoukseen, tarjoukseen ei ole tartuttu laajemmin, ja olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä herra Dorfman tähän totesi. Syynä on pitkälti kulttuurinen, kansallinen seikka, historialliset syyt, ja meidän on hyvin vaikea niitä Brysselistä käsin muuttaa. Se vie aikaa, ja olemme varmasti kaikki vakuuttuneita siitä, että ajan mittaan tilanne paranee, mutta kyseessä on pitkän aikavälin prosessi. On myös mahdollista antaa tämän EUn tuen lisäksi jäsenvaltioiden omaa täydentävää tukea. Tämäkin on mahdollisuus, jota tarkastelemme jäsenvaltioiden lisätuki tuottajajärjestöjen perustamisen kannustamiseksi mutta varmasti tarvitaan myös enemmän. Eräs ajatus, joka meillä oli esillä, oli parantaa Euroopan tason tiedonvaihtoa niin, että tuottajajärjestöt ja hyvin järjestäytyneiden maiden tuottajat puhuvat muiden maiden edustajien kanssa, että luodaan järjestelmä, jossa autetaan vastavuoroisesti ja pyritään parantamaan tilannetta. Ja lopuksi vielä Eräs merkittävä elementti tässä keskustelussa on varmasti myös yksinkertaistaminen. Monet teistä totesivat tämän ja olemme ihan samaa mieltä. Meidän täytyy tehdä tuottajajärjestön perustamisesta yksinkertaisempaa. Tämän halusin todeta puheenjohtajakeskustelun lopuksi ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä mietintö on laadittu ja odotamme mielenkiinnolla siitä käytäviä keskusteluja. Suuret kiitokset. Kiitos ja annan nyt puheenvuoron vielä esittelijälle. Komission jäsen täällä jo odottelee, joten pyydän puhumaan niin lyhyesti kuin vain mahdollista. Puheenjohtaja, hyvin nopeasti, sillä kuten aluksi sanoin, tarkoitukseni oli periaatteessa kuulla jäsenten mielipiteet. Minä olen ne pannut merkille ja muistan ne sitten, kun teen oman ehdotukseni. Olemme samaa mieltä tästä diagnoosista ja siitä, että on tehtävä jotain, jotta voimme parantaa ja edistää tuottajaorganisaatioihin liittymistä tai uusien organisaatioiden perustamista. Ja olen edustaja Dorfmanin kanssa samaa mieltä, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Kyseessä ei ole ainoa kulttuuriin liittyvä kysymys, toimintatapoihin liittyvä kysymys se, että on eroja eri maiden välillä. On sellaisia maita, joissa kun tämä järjestely pantiin käyntiin, oli jo aika paljon organisaatioita ja toisaalla taas lähdettiin liikkeelle nollasta. Eihän nyt tietysti voida odottaa, että kaikki osat pääsevät samalle tasolle, mutta on muitakin syitä, kuten esimerkiksi näiden organisaatioiden järjestäytymistapa. Joihinkin maihin sellaisia luotiin, mutta ne eivät kuitenkaan toimineet hyvin. Niillä ei ollut tarpeeksi toimivaltaa hallinnollisesti, eivätkä ne näin menestyneet. Ja viimeiseksi on myös tärkeää, että itse tuottajat kokevat, että organisaatiot ovat houkuttelevia ja mielenkiintoisia. Ei kukaan viljeleminen mukaan eh, tai tuottaminen mukaan sellaiseen organisaatioon, jossa joka ei ole hänen etunsa mukainen. Hän on helpompi olla sen ulkopuolella muuten. Ja meidän täällä parlamentissa ja komissiossa on tehtävä selväksi tuottajille, että todella kannattaa eh, tällä alalla toimia ja mennä mukaan organisaatioon ja eh, saada niistä kaikki irti. Yhdessä on parempi toimia kuin erikseen. Ja siksi on mietittävä sitä, mitkä välineet toimivat ja mitkä taas eivät ja mitä on parannettava, sillä loppujen lopuksihan kaikki haluavat auttaa tuottajia sellaisen organisaation avulla, josta on kaikille hyötyä. On sellaisia maita, joissa on enemmän suurtiloja, muissa maissa on enemmän pientiloja. Ja sen takia tuottajien kilpailutilanne on erilainen. Ja tästä syystä tuottajaorganisaatiot ovat todellinen mahdollisuus myös niille maille, esimerkiksi Etelä-Euroopassa, jossa niitä ei perinteisesti ole ollut. Espanjassa on esimerkiksi todella osaavia ja tehokkaita tuottajaorganisaatioita. Mainitsin Espanjan, koska se on Etelä-Euroopassa, mutta myös pohjoisessa on hyvin toimivia ja huonosti toimivia, niin kuin kaikkialla. Kiitos. Bardzo dziękuję. Myślę, że było wyjątkowo dużo czasu na tę dyskusję. Suuret kiitokset. Tässä siis pitkä ja kattava keskustelu. Uskon, että kaikki saivat juuri sen verran puheaikaa kuin tarvitsivatkin ja onneksi olemme nyt saaneet tämän keskustelun päätettyä juuri sopivasti, jotta voimme nyt tavata komission jäsenen. Kuulin, että hän on jo matkalla. otwieram wyjątkowo część naszego posiedzenia komisji. No niin, haluaisin nyt avata uuden luvun tässä maatalousvaliokuntamme kokouksessa. Minulla on nyt suuri ilo toivottaa tervetulleeksi meidän uusi komission jäsenemme, eli maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen, herra Phil Hogan, joka on täällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hänet nimitettiin komission jäseneksi. Muistanette, että me kuulimme häntä, hänen kuulemisensa oli toinen päivä lokakuuta. Paikalla on myös johtaja Plevaja, aika paljon maatalouspääosaston työntekijöitä ja toivotamme heidät kaikki tänne hyvin lämpimästi tervetulleiksi. Hyvä komission jäsen, me haluamme nyt nauttia teidän kokemuksestanne ja teidän visiostanne, kuulla, mikä on teidän visionne maatalouspolitiikan osalta. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme vastata edessämme oleviin poliittisiin haasteisiin. Me odotamme mielenkiinnolla teidän vastaustanne Euroopan maataloustuottajien kysymyksiin. En lähde mitenkään ennakoimaan tämän keskustelun sisältöä. Ehkäpä kollegat kysyvät omat kysymyksensä. Ja me olemme kiinnostuneita siitä, mitkä ovat teidän näkemyksenne tulevaisuudesta kun me lähdemme toteuttamaan aivan uutta lukua yhteisessä maatalouspolitiikassamme. Haluaisin mainita vielä pari seikkaa, jotka tulivat esille valiokuntien puheenjohtajakokouksessamme. Puhuimme siitä, miten merkittävä maatalousala on sitä ei ole käsitelty mielestäni riittävästi ensi vuoden painopistealueissa. Ehkä se johtuu siitä, että maatalous on niin hyvin organisoitu kaikista näistä ongelmista huolimatta, joita meillä on. Ja huolimatta hankalista olosuhteista joissa uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan. Viittasin tähän ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseen maatalouspolitiikassa, eli niin sanottuun vihreyttämiseen, yksinkertaistamiseen ja joihinkin muihinkin seikkoihin, jotka aiheuttavat maataloustuottajien parissa huolta. Viittasin myös kriisiin, Venäjän saarton, joka vaikeuttaa toimintaa monilla eri aloilla, ennen kaikkea maitoalalla, hedelmä- ja vihannesalalla monissa jäsenvaltioissamme, muun muassa Baltian maissa, Suomessa, Puolassa. Ja tämä vaikuttaa tietysti myös muihin Euroopan maihin, koska meillä on yhtenäismarkkinat. Viittasin myös TTIP-neuvotteluihin me haluamme puolustaa Euroopan maataloustuottajien etuja. Naszym komisarzem z panem, że będziemy pana wspierać w tych Joten komission jäsen haluaisin nyt todeta, että me haluamme jatkossakin tukea teitä, kun te työssänne ponnistelette. Me pyrimme saamaan aikaan eurooppalaista elintarviketurvallisuutta ja toimimaan Euroopan kansalaisten edun mukaisesti. Komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, Arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisa puheenjohtaja, hyvä jäsenet. Jo kaksi kuukautta sitten sanoin, että Euroopan komissio on voimakkaasti sitoutunut työskentelemään tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa me haluamme luoda hyvin tiiviin yhteistyön komission kanssa maaseutu politiikassa ja maaseudun kehittämispolitiikassa. Se on erittäin keskeinen prioriteetti Euroopan politiikassa Junckerin komissiolle. Minä olen alkanut varapuheenjohtajan kanssa työskennellä ja meidän täytyy saada aikaan uusi taloudellinen agenda. Meillä on 25 miljoonaa maataloustuottajaa ja maaseutualueet kattavat 50 prosenttia Euroopan unionin alueelta. 7 prosenttia Euroopan kaupasta tulee tältä sektorilta ja 46,1 miljoonaa työpaikkaa on se lukumäärä, jota nämä edustavat. Joten elintarvikkeiden kauppaa ajatellen tämä on neljänneksi suurin sektori. Ja se on kasvanut, tuotti on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana enemmän kuin muilla Euroopan unionin sektoreilla. Meillä on esimerkiksi, esimerkiksi uuden yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpano antaa meille hyvän mahdollisuuden toteuttaa tätä agendaa. It will be a key driver to encourage investments in rural areas and support business startups and Voimme myös lisätä investointeja maaseutualueille ja innovaatiohankkeita. Meillä Euroopan maataloustuottajat saavat myös paremman pääsyn tuottavuuden parantamiseen näiden kehitysaskeleiden myötä. Tämän sektorin panos kasvuun, työllisyyteen ja investointeihin saa aikaan sen, että me tulemme myös parantamaan pääsyä luottojen piiriin, erityisesti nuorille. Työskentelemme Euroopan investointipankin kanssa erittäin tiiviisti ja nuoret maataloustuottajat ovat hyvin tärkeitä Euroopan maataloudelle työllisyyden ja investointien alueella. Maataloussektori on edelleen eh, sektori, jonka väestö entistä enemmän vanhenee, vaikka tilanne onkin hieman paranemassa. Ensimmäistä kertaa 50-vuotisen YMPn aikana ensimmäisellä pilarilla on erityinen instrumentti, jolla voidaan nuoria maataloustuottajia tukea ja sen toteuttaminen on pakollista. He voivat saada myös 50 prosenttia ylimääräistä tukea ensimmäisenä vuosina. Maaseudun kehittämispolitiikat, kuten esimerkiksi yritysten perustamisavut. 90 prosenttia näistä sijoituksista on tiivisiä ja myös on myös tärkeää viedä tietoa ja osaamista eteenpäin siten, että tuottavuus ja innovaatio ovat prioriteetteja. Toivomme, että kaikilla näillä toimilla voisimme tehdä maataloudesta houkuttelevan sektorin myös nuorten silmissä Euroopassa. On hyvin tärkeää, että uusia rahoitusinstrumentteja käytetään uusien maatalouden kehittämisohjelmien puitteissa jotta saataisiin enemmän edunsaajia. Uudessa 2020 horisontissa eh, Euroopan eh, innovaatioassosiaatiossa me haluamme edistää maataloutta ja parempaa eh, innovaatiokykyä maataloudelle Nämä ovat tärkeitä askelia tuottavuuden parantamiseksi ja sellaisen maatalouden luomiseksi, joka perustuu innovaatioon ja osaamiseen. Kestävyys, ympäristö ovat myös tärkeitä ja tutkimus ja kehitys ja innovaatio voivat auttaa meitä näiden päämäärien saavuttamisessa. Yksinkertaistaminen on oman ohjelmani, työohjelmani 2015 prioriteetti. Byrokratia tuo mukanaan kustannuksia toimijoille ja tuottajille. Tarvitaan selkeämmät säännöt säännöt, kilpailukykyisemmät säännöt, jotka voivat myös luoda enemmän työllisyyttä, kasvua ja kauppaa. Olen siis sitoutunut siihen, että saan aikaan tuloksia byrokratian vähentämisessä, sääntöjen yksinkertaistamisessa. Meidän on oltava pragmaattisia ja joustavia. Yksinkertaistaminen ei tapahdu yhdessä yössä, mutta eikä myöskään tiettyyn päivään mennessä. Sen on oltava jatkuvaa toimien virtaa, joka auttaa maataloustuottajia heidän yksinkertaisimmissakin toimissaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, emme saa hukata aikaa, jotta meistä tulee kilpailukykyisiä ja saamme aikaan enemmän tuottoa. Meidän on tätä tehdessämme seurattava seuraavia periaatteita. Yksi, koska maataloustuottajat ja maaseutuyhteisöt ovat ensimmäinen fokuksemme. Emme voi muuttaa sääntöjä liian usein. Jatkuvuus on tärkeää, vakaus on tärkeää niin edunsaajille kuin kansallisille viranomaisillekin. Yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan purkaminen ovat prioriteetteja tässä ja siksi meidän on keskityttävä niihin elementteihin, joita voidaan tämänhetkisen lainsäädäntökehyksen puitteissa toteuttaa. Tuottajat tarvitsevat ennakoitavuutta kaikkien toimijoiden on osallistuvattava tähän niin kansallisten, alueellisten ja muidenkin toimijoiden, paikallisten toimijoiden. Nimenomaan toimijat itse voivat parhaiten arvioida sitä, miten YMPn toimet toimivat kentällä. Me, meidän on kuunneltava heitä. Siksi haluan rohkaista teitä kaikkia puhumaan niiden ihmisten kanssa, joita vaalipiirissänne edustatte, ja panemaan merkille parannusehdotukset, jotka heiltä tulevat. Te edustatte Euroopan maataloustuottajia ja pyydän, että toimisitte yhdessä kanssani tässä prosessissa, että voisimme toimia yhdessä maataloustuottajat, jäsenmaat, komissio, Euroopan parlamentti, jotta voisimme saada nämä prioriteetit prioriteetit täyteen 2015. Olen jo käynnistänyt kako YMPn tutkimisen sen suhteen, mitä kaikkia asioita voidaan yksinkertaistaa ja linjassa sen kanssa, että työ tapahtuu yhteistyössä jäsenmaiden kanssa. Toivon, että annatte minulle ehdotuksia. Ne on neljä alaa, joissa yksinkertaistamista voidaan tulevina kuukausina ja vuosina tehdä. Ensimmäinen on se, että ehdotus, joka meillä on edessämme, tulee edistämään yksinkertaistamista, joka vielä lainsäädännöllisissä toimissa vahvistuu. 200 sääntöä, yli 200 sääntöä on olemassa Tämä on hyvin tärkeää sektorin toimijoiden kannalta. Meidän on otettava tästä kaikki irti. Uusi suorien tukien hallinnointitapa on sellainen, jossa todellakin vuoden päästä lupaan uudelleen arvioida sääntöjä ja sellaisia, joista erityisiä parannusmahdollisuuksia voidaan löytää. Meidän on myös yritettävä maksujärjestelmän sääntöjä yksinkertaistaa mahdollisuuksien mukaan. Ja tietysti Euroopan parlamentin ratifioimissa puitteissa ja demokraattisissa puitteissa. Haluan myös katsoa uudelleen alkuperämerkintöjen ja maantieteellisten alkuperämerkintöjen sääntöjä minä haluan vakuuttua siitä, että nämä säännöt toimivat hyvin ja ovat mahdollisimman yksinkertaisia. Kaikki nämä ponnistukset ja yhteistyö varmasti tulevat johtamaan siihen, että voimme muuttaa asioita edunsaajien ja tuottajien kannalta ja voimme myös vähentää hallinnollista taakkaa. Arvoisa puheenjohtaja, ihan lyhyesti vielä markkinatilanteesta. Olen kuunnellut teidän huolianne ja olen hakenut ratkaisuja maataloussektorille kaikkein polttavimpiin ongelmiin. Olen tiedos, äh, tietoinen siitä, miten maitosektori on kokenut huonoja aikoja muun muassa Venäjän pakotteiden takia. Me olemme tehneet ylimääräisiä markkinatoimia esimerkiksi varastoinnin suhteen ensimmäinen ensimmäistä 2015 saakka, jotta voimme turva ketjun taata ja taata markkinoiden vakauden. Toiseksi olemme suoria tukia, tukitoimia maidon tuottajille käynnistäneet ja tulemme seuraamaan tilannetta kaikissa niissä maissa, joita tämä Venäjän tilanne koskettaa. Taloudellinen tilanne muiden tuotteiden kohdalla, joita tämä koskee, on myös vakava. Me olemme tehneet jo toimia monien tuotteiden kohdalla ja tulemme seuraamaan valpaasti tilannetta, koska Venäjä on yksi tärkeimpiä kumppaneita eurooppalaisille maataloustuotteille. Sitten persikka ja nektariini ovat, tulemme vetämään 33 000 tonnia pois markkinoilta ja etsimään uusia tuotteita hedelmäsektorilla olemme myös vetäneet 330 000 tonnia pois markkinoilta 29.9. hyväksytyjen toimien nojalla. Yli 100 000 tuotetta on tämän tukiohjelman puitteissa vedetty pois markkinoilta. Minulla on myös positiivisempia, myönteisempiä uutisia. 2014 vuotta, kun verrataan 2013 vuoteen, nähdään, että vienti on kasvanut noin 500 miljoonaa euroa ja kun euro on heikentynyt, olemme voineet todeta, että Euroopan unioni pystyy sopeutumaan uuteen taloudelliseen kontekstiin maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja se on hyvin tärkeä tekijä eurooppalaisen maatalouden kannalta. Tämä korostaa, kuinka tärkeää meidän markkinoiden etsimisstrategiamme on. Meidän on myös entisestään korotettava eh, eurooppalaisten tuotteiden arvoastetta. Eurooppalaisten tuotteiden on oltava läsnä esimerkiksi TTIP-neuvotteluissa ja aina tulen puhumaan myös siitä, että korkealaatuisille tuotteille on oltava kaikkien markkinoiden avoinna. Me emme tule uhraamaan herkkiä sektoreita, emmekä Euroopan, äh, eurooppalaisia normeja näissä tärkeissä neuvotteluissa. Ja olen puhunut Yhdysvaltojen ähm, kauppa- ja teollisuus- sekä maatalousministerin kanssa ja olen myös jakeluketjun ongelmista tietoinen, sen keskittymiseen liittyvistä ongelmista. Nyt toimijat vaativat lisää neuvotteluvoimaa. Meidän täytyy pystyä tukemaan heitä tässä tilanteessa. Se, että lisäarvon jakel, jakeluketjussa ei kärsi, se on hyvin tärkeää. Haluan tässä asiassa kiittää Euroopan parlamenttia ja kuten sanoin jo viime vuonna, tulen tekemään kaikkeni mukaan lukien lainsäädäntöehdotuksia, jotta elintarvikeketjua kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta myös maaseudun kehittäminen kukoistaa. Meillä on noin 116 tai 118 ohjelmaa ja olemme lähettäneet myös jäsenmaiden viranomaisille jo kirjeitä. Ohjelmat hyväksytään hyvin pian kahdeksan ohjelmaa vielä tämän vuoden aikana ja 13 tai 14 ovat jo valmiita hyväksyttäviksi. Ensi vuonna meidän on pidettävä myös huoli siitä, että nämä asiat tulevat vuoden 2015 budjettiin. Myös monivuotinen rahoituskehyksen hyväksyminen on ollut hyvin tärkeää niille jäsenmaille, jotka eivät ole voineet ajoissa esitellä ohjelmia. Jotkut ovat voineet tehdä sen vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tässä olen nyt esitellyt agendaani markkinoiden vakauttamiseksi ja hallinnon yksinkertaistamiseksi ja myös kehitysohjelmien tilannetta. Miten ratkaisemme elintarvikeketjun tilanteen teidän avullanne ja teidän sitoumuksenne voimin saamme nämä yhteiset päämäärät täytetyiksi. Kiitos. Bardzo dziękuję panie komisarzu. Przechodzimy. Suuret kiitokset. Kiitoksia komission jäsen. Nyt käymme näkemysten vaihtoa ja otamme aluksi koordinaattorit. Valitettavasti meillä ei ole paljon aikaa. Koordinaattorit saavat nyt kaksi minuuttia kukin. Sen jälkeen on jälleen komission jäsenen vuoro ja sen jälkeen muille jäsenille voin antaa vain minuutin kullekin. Olen todella pahoillani, mutta tämä nyt on tilanne. Herra Des. Niin, kiitoksia Kiitos puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset siitä, että maanantaina kun olitte jo talousarviovalvontavaliokunnassa, olette nyt täällä maatalousvaliokunnassa tärkeimmässä valiokunnassa teidän kannaltanne ja toivottavasti teette seuraavat viisi vuotta komission jäsenenä meidän kanssamme tiivistä yhteistyötä. Olen hyvin huolissani. Monet maataloustuottajat eivät tiedä, miten maatalousuudistus oikein toteutetaan ja komissiokin sanoo, että on olemassa melkoinen riski, ettei uudistusta voida toteuttaa kunnolla ja siteran täältä. Se eh, seikka, että jäsenvaltiosta ei ole toimitettu helposti valvittavaa, valvottavaa luetteloa eri alueista ja että meillä on aikasyistä nyt paljon muitakin sellaisia, joita en voi tässä mainita. Pääosastollanne on suuri huoli siitä, että on tulossa ongelmia ja siksi kysymykseni teille komission jäsen, mitä te aiotte tehdä, jotta ensi vuonna tällainen ei ole enää edessä. Jos nimittäin toteamme, että jäsenvaltioilla on jälleen ensi vuonna tulossa huomattava taakka on meidän toimittava jo nyt, muutoin tästä syntyy melkoinen ongelma maataloustuottajille ja jäsenvaltioille. Suuret kiitokset. Kiitoksia tästä lyhyestä viestistä ja herra De Castro seuraavana. Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa tänne komission jäsen. On todella hienoa, että olette täällä paikalla nyt jo komission virallisena jäsenenä. Me suhtaudumme suurella luottamuksella teihin. On hyvä, että puhutte nuorten puolesta, että annatte heille apunne, voitte laske meidän varamme, autamme teitä myös byrokratian torjunnassa ja yksinkertaistamistyössä. Itse asiassa me olemme todella pettyneitä edellisen kauden YMP-uudistuksen. Se on vain lisännyt byrokratiaa, eikä päinvastoin. Ja tämä ei ole myöskään eh, luomu suuntausten mukaista on todella huolestuttavaa, että voi olla 78 prosentissa eh, tapauksista ongelmia. Tämä on huolestuttavaa, mutta emme halua, että meiltä menee näitä avustuksia. Ja sitten tämä maitoala, tilanne on todella vakava ja se vielä pahenee seuraavien viikkojen aikana, sillä hintojen ailahtelevaisuus vie kriisitilanteeseen monessa maassa. Ja nyt, hyvä komission jäsen, olisi aika miettiä, mitä tälle alalle voidaan tehdä. Me odottelemme uusia ajatuksia, uusia ehdotuksia, miten torjua tätä hintojen vaihtelua, sillä maitoala todella on kovasti kärsinyt. Hyvä komission jäsen, ongelmia on paljon, mutta myönteisinkin seikkoja, niin kuin te sanoitte. Ja vielä kerran, hyvä komission jäsen, voitte laskea sen varaan, että tämä valiokunta teitä auttaa. Me haluamme vahvistaa tuottajiemme asemaa. Me emme vastusta ketään. Meidän on mahdollisimman nopeasti ja teidän myös. Kiitoksia Nicholson seuraavana. Suuret kiitokset. Tervetuloa komission jäsen. Haluaisin todeta, että olen samaa mieltä tästä vihreyttämisestä. Vihreyttämisen ongelma on se, että te ette ole siitä vastuussa, vaan tilintarkastustuomioistuin ja tilintarkastustuomioistuimella ei ole kaikkea tietoa ongelmista, jotka maataloutta kohtaavat. Eli ottakaa tämä huomioon. Emme halua, että tämä ongelma ratkaistaan 2016 tai 2017, vaan 2015 viittaan siihen, mikä minusta on yksi suurimmista ongelmista maatalouden osalta tällä hetkellä. Tämä maitosektorin kriisi, joka on tapahtunut, kaikki tiedämme sen taustat, mutta komission jäsen yksi suurista ongelmista, joita meillä on ja teillä on varmasti kyky jollakin tavalla tarkastella ja säätää interventiohinta. Tämä on yksi toimenpiteistä, joita teillä on käytössänne, mutta tällä hetkellä tämä on täysin epärealistinen ja hyödytön väline juuri tässä tilanteessa ja tänä ajankohtana. Jos ajatellaan interventiohintaa, sen suhde markkinoilla olisi hankala ja olen hyvin tietoinen siitä, että viime kriisin aikana sanottiin komission puolelta, että koskaan enää maitoalan kriisi ei saisi kestää yhtä pitkään. Älkää langetko samaan ansaan kuin edelliset komission jäsenet, jotka ovat kaikki kuvitelleet, että tilanne raukeaa ensi kevääseen mennessä. Jotkut sanovat, että ehkä ensi syksyyn asti kestää. Voin sanoa, että maitotuottajat ovat ongelmissa ja ulkona alalta siihen mennessä, eli jotakin täytyy tehdä lähitulevaisuudessa. Olen myös tyytyväinen tuohon lausuntoonne yhteistyöstä pankkien kanssa. Pankeilla on merkittävä rooli. Ne joutuvat pitämään maataloustuottajat alalla, kunnes tilanne paranee. Ja tämä kaikki täytyy tietysti ottaa huomioon niin kauan kuin tällainen haavoittuvainen tilanne vallitsee. Kiitoksia. Dziękuję pan poseł Roda. Roode, olkaa hyvä. Missioner. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia siitä, että vastasitte kirjallisesti meidän kirjeeseemme, joka liittyy vihertämiseen. Myönnän, että tämä oli tavallaan odotettu vastaus, mutta siitä huolimatta haluaisin sanoa jotain henkilökohtaista toivon, että tiedätte, että komission jäsenenä te olette täyttänyt monet meistä uudella toivolla. Ja viime kuulemisen ja henkilökohtaisten keskustelumme jälkeen olen kertonut kaikille, kuinka onnellisia ja onnekkaita saamme olla nyt kun herra Hogan on meillä uutena komission jäsenenä. Koska me, ja miksi? Koska me tarvitsemme Euroopassa maataloussektorille muutosta. Ja siksi te ehkä ymmärrätte, miksi olen hiukan pettynyt teidän kirjeeseenne. Se on systeemiltä teiltä tullut vastaus, ei herra Hoganilta poliitikkona tullut vastaus, eikä se ole maataloustuottajien puolella, vaan se on järjestelmän lähettämä kirje, joka sanoo, että pysytäänpä nyt, mm, mennäänpä nyt kirjojen mukaan. Ja nyt me olemme luomassa byrokraattisen hirviön tähän vihertämisalalle. Minä olen varma siitä, että jokainen tässä huoneessa näkee ja ymmärtää tämän. Minä siis pyytäisin, että jos te ette halua lykätä YMPn vihertämisosuutta, niin antakaa meille ohjelma ja suunnitelma siitä, miten voimme välttää byrokratiaa tässä YMPn osiossa maataloustuottajien takia. Olkaa ystävälliset ja vastatkaa meille yksityiskohtaisesti ja laadukkaasti, jos ette tänään, niin toivottavasti hyvin pian. Kiitos. Pani Senra. Obrigada, presidente. Eu eh, só... Eh, Senra. Uma pergunta. E se o sen... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kysymys. Onko komission jäsen valmis pohtimaan politiikan muutosta, jotta voitaisiin ottaa käyttöön myös markkinasääntelytoimia, sillä meillä on nyt tämä maitoalan ongelma, mutta ei tämä ongelma liity pelkästään Venäjän saartoon, ei, vaan ongelmana on myös se, että on luovuttu kiintiöistä. Se on johtanut siihen, että tuotanto on kasvanut erittäin nopeasti. Ja, Herr Kommissar, äh, Sie haben jetzt... Komission jäsen, te puhuitte täällä hyvin lämpimästi, mutta en kuullut yhtäkään toimea, jossa auttaisitte maataloustuottajia. Eli ei meillä ole vielä yhtäkään euroa enempää maataloustuottajilla. Kuulemistilaisuuksissa kuulemme kaikilta uudelta komission jäseneltä kovin paljon. Ei tämä kuitenkaan anteeksi vain ole mitään maatalouspolitiikan uudistamista. Mitä te sitten konkreettisesti oikein aiotte tehdä? Minä pelkään, että nämä suuret ryhmät, jotka tukivat teidän maatalousuudistustanne, onkin todennäköisesti yksinkertaistamista niin, että vihreyttäminen poistetaan. Tätähän nämä suuret ryhmät periaatteessa periaatteessa ajavat takaa, sanon sen nyt ihan suoraan. Maidon osalta yhtä vastausta olisin tänään odottanut te etsitte uusia markkinoita, joille ylijäämät voitaisiin toimittaa. Mistä ne nyt yhtäkkiä syntyisivät? Onko teillä käsitystä siitä, mihin yhtäkkiä voitaisiin toimittaa hirvittäviä määriä maitoa? Pelkään, että tämä politiikka, jota te ette suinkaan aloittanut, eli maltoalan liberalisointi, johtaa takaisin viime vuosisadalle vientitukiin, varastointitukiin ja jossakin vaiheessa keinot ja konstit yksinkertaisesti loppuvat, koska veronmaksaja joutuu maksamaan kaikesta. Eli tehkää mikä nyt konkreettinen ehdotus markkinan tilanteen ratkaisemiseksi. TTIP IP, sitä pidetään nyt vientimarkkinoiden pelastuksena. Tunnetteko tutkimukset, joissa sanotaan selvästi, että tähän liittyy myös riskejä, ja me olemme puhuneet siitä täällä ennen kaikkea maatalouden lihaalan osalta. Eli eihän nyt ole niin, että kun yhtäkkiä liitytään TTIP-sopimukseen, niin koko maatalousala Euroopassa hyötyy tilanteesta. Ei ollenkaan päinvastoin itse asiassa. Ja siksi olisin odottanut, että te olisitte esittänyt joitakin konkreettisia toimenpiteitä. Kriisihän ei ole jossakin ovella, vaan kriisi on jo täällä. Ja nyt maidon hinta on painumassa jo 20 senttiä kohti ei riitä, että te toteatte, että ensin vähän yksinkertaistetaan ja sitten katsotaan eteenpäin. Ei se ole ratkaisu näihin konkreettisiin ongelmiin, joita tuottajilla on nyt. Kiitoksia ja Agnew. Kiitos komission jäsen siitä, että olet tänään sitoutunut yksinkertaistamiseen ja tästä teiltä varmaan kysytään, tivataan taas parin vuoden kuluttua. Ja sitten Toinen seikka, josta haluan muistuttaa, no britti tuotteet ovat huolestuneita siitä, että niin paljon irlantilaista maitoa meille tuodaan, eikä kuluttaja voi erottaa toistaan Irlannin ja Britannian maitoa, mutta teidän pitää nyt unohtaa se, mistä olette tullut, mistä maasta, kun olette komission jäsen ja yhdistyneessä kuningaskunnassa me emme itse asiassa tarvitse mitään suuria muutoksia. Meillä on eh, tässä pienet markkinat, nelisen prosenttia luomutuotantoa ja kaikkien toimintoja nyt samoissa, eh, samalla markkinoilla. Ja sitten jos ajatellaan elintarvike tuotteen ketjua, tämä toimii meillä hyvin. Emme halua, että komissio siihen puuttuu, mutta on hyvä, jos muut maat toimivat meidän tavallamme, mutta emme kuitenkaan lähteä brändäämään tämän, tätä omaa ajatustamme. Se, mikä meillä on todella todellinen ongelma on, että meiltä on viety 430 aktiiviainetta kasvinsuolaineista pois viimeisen 13 vuoden aikana, jos emme saa näitä geenimuunnettuja tuotteita tuottaa, niin me tarvitsemme eh, kyllä näitä kasvinsuojeluaineita. Muuten meistä tulee luomutuottaja eikä ole tarpeeksi ruokaa kaikille. Saanko ehkä lisää aikaa puheenjohtaja, kun vihreät tässä keskeyttelevät? Komissio sen eli pyytäisin taas kutsua teidät meidän luokse Englantiin ja voitte nähdä, minkälaisia ongelmia meillä tuotannossa on. Me joudumme yhä enemmän tuholaisen käyttämästäkö haluatte vihreät ja haluatteko tulla myös Thames eh, joen varrelle katsomaan sokerijallostamoa siellä. Teidän lainsäädäntönne vie työpaikkoja. Kiitos. Tack, tack. Dostał pan te dodatkowe sekundy. No niin, saitte siinä jo muutaman ylimääräisen sekunnin, herra Agnew. Ja näin olemme käyneet läpi koordinaattorit. Annan nyt puheenvuoron komission jäsen Hoganille. Odotamme mielenkiinnolla teidän vastauksianne näihin poliittisten ryhmien koordinaattorien kysymyksiin. Ensinnäkin sydäntäni lämmittää tämä joidenkin huoli maatalouden virhelukemista. Ja kyllä maatalouden pääosasto on ottanut asian esille budjettipääosaston kanssa jo tällä viikolla. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun äm, meidän pääosastomme on ollut mukana tässä prosessissa ja ilmaissut kantansa ja ymmärrän kyllä, miksi te olette huolissanne tästä vihreyttämisestä, mutta nämä nyt ovat näitä päätöksiä, jotka te olette panneet täytäntöön. Te olette itse asiassa hyväksyneet nämä uudistukset yhteisen maatalouspolitiikan alalla ja ette varmaan odottaa minun muuttavan jotakin, mikä ei ole vielä astunut voimaan. Se astuu voimaan tammikuun alusta 2015, joten minun on varmistettava niin pitkälti kuin vain mahdollista, että tapahtuu kunnollinen täytäntöönpano ilman, että vaarannetaan politiikkaa ja tervettä talouden hallinnointia josta tässä ollaan huolissaan. Sanon herra Dessille ja De Castrolle ja Roodelle ja Nicholsonille ja ylipäätään niille, jotka ovat puhuneet vihreyttämisestä, että siitä ei poiketa. Älkää odottako, että pelaisin tässä mihinkään muuhunkaan suuntaan, koska politiikka ei ole astunut vielä edes voimaan. Mitä minä siis voin tehdä? Voin vain pyrkiä varmistamaan, että täytäntöönpano politiikka, jota haluamme panna täytäntöön, toteutuu järkevästi, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä komission kanssa politiikan täytäntöönpanossa ja kykenevät tekemään näin täysin tietäen, mitkä suuntaviivat ovat ja mitä politiikka itse asiassa tarkoittaa. Eli tämä asia toivottavasti on nyt tullut selväksi. Ja me aiomme totta kai tarkastella uudelleen näitä ekologisia fokusalueita täytäntöönpanon alentua. Se on se, jolloin saamme hyödyn saajilta, jäsenvaltioilta ja Euroopan parlamentilta kokemuksia täytäntöönpanosta enkä tietenkään minä kykene vielä nyt poikkeamaan politiikasta, joka ei ole vielä edes pantuna täytäntöön. De Castro mainitsi nuoret maataloustuottajat. Onnittelut muuten Italialle puheenjohtajamaana siitä, että nuoret maataloustuottajat on nostettu painopistealueeksi te myös täällä maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä varmistettiin se, että me saamme nuoria koulutettuja, päteviä ihmisiä tälle alalle, josta nyt puhutaan. Luonnollisesti tämä vie aikansa, mutta me olemme nyt yhteisessä maatalouspolitiikassa ensimmäistä kertaa puhuneet sen puolesta, että nuoret tulee huomioida. Jälleen kerran olen hyvin tietoinen siitä, mitä herra Des ja de Castro sanoivat. He vetosivat voimakkaasti, että saataisiin jonkinlaisia rangaistuksia. Ei mitään rangaistuksia tule yhteisen maatalouspolitiikan vihreyttämisen osalta ensimmäisten kahden vuoden aikana, mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö ihmiset toteuttaisi tätä politiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että näitä rangaistuksia ei tule kahden vuoden aikana. Eli kyllä tässä on tietyt myönnytyksensä, jotka neuvotteluissa aikoinaan saatiin aikaan ja on tärkeää ymmärtää, että ne ovat edelleenkin olemassa ja näin on jatkossakin. Maito on hyvin vakava asia ja hinnan volatiliteetti on hyvin hankala kysymys. Täytyy muistaa, että 5 prosentin kasvu maidon tuotannossa muuttaa tilannetta oleellisesti vuonna 2014. Tämä on se kasvu, joka on voitu nähdä. Ja kysyntä ja tarjonta toimii maidon osalta aivan kuten muidenkin hyödykkeiden osalta. En halua, että tässä nyt lähdetään tässä vaiheessa jo puhumaan siitä, mitä tapahtui vuonna 2009. Meillä ei ollut mitään vastaavia ongelmia tässä nyt kuin silloin, mutta me voimme oppia tietysti, kuten täällä todettiin, siitä, mitä silloin tapahtui, minkälaisia välineitä meillä on käytössämme ja mihin lisätoimiin voimme nyt ryhtyä nopeammin maatalouspolitiikan uudistuksen ansiosta. Joten minä otan kyllä huomioon nämä huolet, joita maidosta on tuotu esille ihan kautta koko parlamentin ja tämän valiokunnan ja seuran tilannetta hyvin vakavasti. Ja ehdottomasti olen valmis käyttämään niitä markkinavälineitä, jotka ovat käytössäni mutta pyytäisin maatalousyhteisöä ja tuottajia ymmärtämään, että on olemassa säännöt, joista on sovittu vuonna 2008 maitokiintiöiden osalta. Niistä on sovittu jo silloin ja minusta meidän on noudatettava sääntöjä. Ei ole reilua niille, jotka noudattavat sääntöjä, että jotkut haluavat ylenkatsoa sääntöjä. Useimmat jäsenvaltiot noudattavat kyllä sääntöjä, mutta on joitakin, jotka eivät noudata ja että pidä ehkä yllättyä, jos tästä tulee joitakin huomattavia seuraamuksia. Tällä tavalla bisnes pyörii interventio, eri markkinamekanismit, joita on ehdotettu, tietenkin ne ovat käytössäni niin ja minä pohdin sitä, mitä voidaan käyttää missäkin tietyssä vaiheessa ja pyrin voimakkaasti e, toimimaan rahoituslaitosten kanssa näinä hankalina aikoina e, markkinatoimenpiteiden ja rahoituslaitosten yhdistämisellä voidaan ehkä auttaa maataloustuottajia pysymään hengissä alalla. Ja sitten mainittiin maitokiintiöt. Voin hiukan selventää siis tuota kantaa, että me jatkamme maitokiintiöiden poistopolitiikkaa. Siitä seuraa lyhyen aikavälin volatiliteettia ja järkymistä markkinoilla, mutta meillä on markkinamekanismit, joita voimme hyödyntää ja hyödynnämmekin, kun se vain on tarpeen. Sitten olen pettynyt, kun te sanotte, herra Hasing, että minun pitäisi tehdä omat yksinkertaistamisehdotukseni, kun itse asiassa pyydän teitä toimimaan yhdessä kanssani, että saamme aikaan paketin toimia, joilla voidaan yksinkertaista. Jos tulisin tänne valmiin paletin kanssa, teillä olisi aivan erilainen vastaus, joten olkaa mukana, jos haluatte, jos ette. Ainakin teille on tarjottu siihen mahdollisuus ja kokemus, joka teillä on, eli Saksan maataloustuottajien, vaalipiirin tuottajien kokemus, aivan kuten kaikkien muidenkin parlamentin jäsenten kohdalla, tuo kokemus voi voidaan saada mukaan prosessiin. Me olemme nyt tavallaan uusi erillinen yksikkö maatalouspääosastolla. Me saamme paljon kokemusta tästä ja tiedämme, missä ongelmat ovat, mutta me emme halua sulkea pois kenenkään viisautta tai kenenkään kokemusta hyödynsaajana sen suhteen, missä tervettä järkeä tarvitaan. Eli jälleen kerran Tämä on sitä politiikkaa, joka on jo aiemmin hyväksytty. Minä olen asettanut vuonna 2015 painopistealueeksi yksinkertaistamisen niin, että tämän prosessin päätteenä voimme saada toimenpiteitä, jotka ovat maataloustuottajille, eri toimijoille ja totta kai palvelevat myös tervettä talouden hallintoa. Herra Agnew, en koskaan lakkaa hämmästelemästä sitä, että jonkinlainen yhdistyneen kuningaskunnan edustaja haluaa nyt etiketöidä näitä maitotuotteita. Olisin kuvitellut, että kuka tahansa teidän maanne edustaja ei tähän halua ryhtyä. Maito virtaa pohjoisesta etelään, mutta ehkä nyt tämän Nicholsonin puheenvuoron jälkeen se virtaakin toiseen suuntaan. Me tarvitsemme ehkä yhtenäistä maatalouspolitiikkaa sinne omille saarillemme. Varmasti Agnewkin on tästä samaa mieltä. Mutta luomutuotannosta Paljonhan keskustelua käydään luomutuotannosta. Minä olen ilmaissut olevani halukas tekemään yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa tässä valiokunnassa tämän ehdotuksen edistämiseksi en näe, miksi meidän pitäisi vetää pois kaikki se työ, mitä tänä vuonna on jo tehty. Huomattavan paljon työtä eri työryhmissä. Olen kuullut täällä kolmen neljän jäsenvaltion neuvostossa olevan asiasta jonkin verran huolissaan. Aion tavata heitä ja olenkin jo käynyt jonkin verran keskusteluja joidenkin näiden maiden kanssa, jotka ovat huolissaan. Käyn Alankomaissa ensi viikolla. Keskustelen siellä asiasta lisää, mutta olen toiveikas sen suhteen, että sen sijaan, että tämä ehdotus vedettäisiin pois, jonka on työstetty ja jonka tekin olette työstäneet, että saataisiin siihen parannuksia. Ja olen valmis olemaan joustava yhdessä parlamentin esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta esitys paranee. Ja sen jälkeen, kun olen tullut komission jäseneksi, olen tietysti saanut tietää enemmän joidenkin maiden huolenaiheesta. Voimme myös ehkä edellyttää jonkin verran hyvää tahtoa tässä luomukysymyksessä, koska viime kädessä jos byrokratiataakkaa kevennetään ja sääntöjä yhdenmukaistetaan, sen tulisi kuitenkin olla eduksi niille, jotka luomualalla toimivat. Ja samaan aikaan voidaan säilyttää koko luomun integriteetti sen sijaan, että jollakin tapaa heikennettäisiin sitä. Eli luomu on sellainen seikka, jota haluan edistää. Komission työohjelma on tietysti hyväksyttävä ensin tässä seuraavien parin viikon aikana. Toivottavasti luomu tulee mukaan niiden asioiden joukkoon, joita minä ajan vuoden 2015 aikana. Sitten sokeri, Taten Lyle, nämä ovat tietysti tärkeitä asioita, mutta kannattaako nyt sokeriuudistuksen kohdalla viitata johonkin tiettyyn yksittäiseen yritykseen mielelläni niin kyllä käyn tästä keskustelua lähitulevaisuudessa ja sitten äh, viljelymaa. Siitäkin mielelläni käyn kanssanne keskustelua ja sitten äh, eri paikoissa käymisestä. En ole lyönyt lukkoon kovin monta eri muuta paikkaa, mutta Alankomaissa käyn kyllä vielä ennen joulua. Hyvät naiset ja herrat, minulla on täällä 30 nimeä puhujalistassa. Kullekin minuutti eikä ole tarve olla kohtelias komission jäsenelle. Kaikki tietysti olette iloisia siitä, että hän on paikalla, joten tätä ei tarvitse joka kerran toista. Herrans Garcia. Kiitos oikein paljon. Preguntas realizadas. Yo le hablaré, señor comisario, sobre las negociaciones con Estados Unidos. Eh, niin, näistä neuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa halusin kysyä, onko tarpeellista tiettyjä haavoittuvaisia sektoreita suojella, su, su, su, suojella kuten esimerkiksi äm, siipikarjan liha. Ja olisin kysynyt myös, että onko VTO-piirissä jonkunlaista liikkumavaraa, jotta Euroopan unioni voi välttää tällaisten laatumerkintöjen tai maantieteellisten alkuperäismerkintöjen väärinkäyttöä, kuten vaikkapa Rioja viinin alalla tai jokin muu, jotka ovat eurooppalaiselle perinteelle niin tärkeitä. Sitten vielä tämä Välimeren dietti Olisin kysynyt, onko mahdollista laajentaa tätä maito- ja hedelmäkouluasiaa vielä öljyyn ja oliiveihin. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen, että olette täällä tänään ja ihan nopeasti te varmasti ymmärsitte meidän ensisijaisen huolen aiheemme ja olen minun pelkään pahoin, että vastaus, jonka olette antanut, ei ole maitokriisin tilanteen tasalla tulevina viikkoina. Tulemme siitä lisää kärsimään. Ja ehdotus YMPn uudistamiseksi on trilogissa hylätty. Ja toivoisin, että näitä ehdotuksia voitaisiin vielä uudestaan tarkastella. Sitten naudanlihan tilanne markkinoilla. Nämä ovat lyhyen jänteen kysymyksiä, mutta sitten keski- ja, pitkä, keski- ja keskipitkän aikavälin kysymyksissä, jos ajattelemme tällä hetkellä Yhdysvaltain kanssa käyttäviä neuvotteluja, niin viimeaikoinen sääntelyn poistaminen on johtanut siihen, että hinnat ovat hyvin epävakaat, mistä nousee sitten ongelmia Euroopan unionin koko maatalousmallin suhteen. Meillä on hyvin haavoittuvia alueita ja aikataulut ovat uudistusten kannalta nyt hyvin ajankohtainen kysymys. Toivoisin, että voisitte antaa meille elementtejä sille, miten tämä tuleva YMPn uudistus voitaisiin aikatauluttaa ja valmistella. Kiitos. Siinä kyllä ylittyy nyt puheaika. Ja nyt Kushnik, katsokaa, selviättekö te hiukan paremmin. No, Kiitoksia komission jäsen. Pari kysymystä. Ensinnäkin tämä Venäjän saarto. Kaikki maataloustuottajat kärsivät siitä, eivät pelkästään Venäjälle vievät maataloustuottajat. Maataloushyödykkeiden hinta on romahtanut Puolassa 30-70 prosenttia. Ja korvausta maksetaan ainoastaan niille, jotka tuhoavat satonsa tai luovuttavat sen hyvän tekeväisyysjärjestöille. Voitteko kuvitella toisen tyyppistä kompensaatiota ehkä ensi vuodeksi? Toisekseen meillä on hyvin vaatimaton komission maitopaketti neljälle jäsenvaltiolle, eh, kolmelle Baltian maalle sekä Suomelle. Puola on kärsinyt aivan yhtä paljon Venäjän saarrosta ja keskimäärin maidon hinnan lasku on ollut 20 prosentin luokkaa, mutta Puola ei ole mukana paketissa. Mistä se johtuu? Kiitoksia. Ja seuraavana Paulsen. Kiitos puheenjohtaja. Erittäin lyhyt, lyhyt kysymys. Komission jäsen puhuu kovin paljon innovaatioista, kehityksestä ja niin edelleen maaliskuussa me hyväksyimme parlamentissa oma-aloitteisen mietinnön kasvinjalostuksesta Euroopassa. Onko tämä sellainen, mihin sinä voit konkreettisesti ja päättäväisesti todeta, että se on tärkeää ja komissio voi hyvin ajatella osallistuvansa yhteistyöhön tuottajajärjestöjen, kasvinjalostajien, eh, tieteellisten akateemikkojen kanssa. Eh, meillähän on kaikki tämä nämä käynnissä, kaikki nämä osallistujat. Mikä on komission tilanne ja kanta? Ja Dantan, olkaa hyvä. Kiitoksia, että olette täällä paikalla tänään, arvoisa komission Minä haluaisin nyt puhua tuntemuksesta, kun me olemme omissa vaalipiireissämme, kuten te kehotitte meitä siellä oleskelemaan, niin meidän on hiukan vaikea selittää se, mitä komissio, miten hallinnoi viranomaiset, jotka hallinnoivat kakkospilarin ja ykköspilarin ohjelmia, joista olemme täällä äänestäneet. Minusta tuntuu sillä, että maatalouden pääosasto todellakin tarvitsee teidän koko painoarvonne komission sisällä löytääkseen enemmän uskottavuutta muihin pääosastoihin nähden, jotka ikään kuin puuttuvat tähän maatalous alalle hieman käkimäisesti, eli, eli tulevat ikään kuin käenpoikainen sinne toisten lintujen pesään ja, ja, ja ottavat kaiken ruoan. Eli me todellakin haluaisimme, että se politiikka, jonka puolesta olemme äänestäneet, on se, jota sitten myös kentällä toteutetaan, eikä jokin muu politiikka. Kiitoksia ja Dots. Thank you. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, olen monesta asiasta samaa mieltä, mitä sanoitte, ja erityisesti maatalouden ja kasvun ja työllisyyden välinen linkki. Pohjois-Irlannissa maidon tuottajat tulevat kuitenkin olevan hyvin pettyneitä teidän kommentteihin. Te puhutte siitä, että maitotilanne on jotenkin hallinnoitavissa, vaikka se onkin vielä vaikea. Mutta Pohjois-Irlannissa edelleen maitoa tuotetaan alle tuotantokustannusten. Ja eh, eilen eh, tämä eh, markkina entisestään menetti arvoaan. Me tarvitsemme hyvin kiireellistä interventiota ja toimintaa tässä asiassa. Ja meidän suurin ongelmamme on hinta ja se ei liity tuotantokustannuksiin mitenkään. Mitä tulee hinta epävakauteen, niin se tulee jatkumaan ensi vuoden kolmannelle neljännekselle saakka. Oletteko te komissiossa ylimalkaan avoimia tarkastelemaan ajatusta siitä, että markkinoiden liberalisoitumista vastaan tehtäisiin jotain. Kiitos. Jedna minuta. Kiitoksia ja seuraavana Brannon minut. On hyvin tunnettua, että maatalouteen vaikuttaa myös ilmastonmuutos, mutta sattuu olemaan myös niin, että maatalous vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Itse asiassa maatalous on vastuussa yli 9 prosentista EUn kasvihuonekausupäästöistä ja toistaiseksi jäsenvaltioissa on tehty suhteellisen vähän päästöihin puuttumiseksi. Tämänhetkinen ilmasto- ja energiapaketti sisältää vain välineen, jota voitaisiin käyttää päästöihin puuttumiseksi, mutta jäsenvaltiot ovat asettaneet painopisteensä muille alueille, eivätkä tee juuri mitään maatalouden alalla. Voiko komission jäsen vakuuttaa, että EUn maatalouden kasvihuonekaasupäästöihin puututaan kunnolla tulevina vuosina ja että jäsenvaltiot käyttävät mahdollisuuksiaan, kuten ilmastopaketissa todetaan? Ja entäpä EUn metsäpeitto? hiilen sitomiseksi ja maankäytön muuttamiseksi enemmän metsätalouden suuntaan, jotta voitaisiin lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. ja Karti seuraavana. Ratification. Um, I hope you... Komission jäsen Kiitos ja onnittelut tästä nimityksestä. Toivottavasti te ette nyt kovasti tunnella Etelä-Irlannista. Teitä ei kuitenkaan ole unohdettu ja 10. joulukuuta muistetaan nimenomaan teille tämmöinen perintöä. Minä haluaisin esittää teille yhden kysymyksen ja varmasti tämä tulee esille monta kertaa. Kyseessä ovat tilatarkastukset. Varmasti olette tietoisia siitä, että kuluttajien oltava, on oltava varmoja siitä, että Euroopassa tuotettu ruoka on todella korkealaatuista ja ymmärrämme, että tarkistuksia tarvitaan, jotta tämä voidaan toteuttaa. Mutta moni viljelijä kuitenkin kertoo, että nyt on liikaa näitä tarkastuksia. Nämä ovat ikään kuin vihollisia nämä tarkastajat, ikään kuin viljelijät kokevat, että heidät pyritään saamaan rysäpältä kiinni ja olisitteko varmiita nyt jotenkin miettimään sitä, miten voitaisiin saada nämä valvontatoimet sellaisiksi, että kuluttajat ja viljelijät katsoisivat, että ne eivät ole niin mukaisia. Kiitoksia. Ja varapuheenjohtaja McGinnett. Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Voisitte voisitteko selventää kantaanne siitä, mitä Irlannin maatalousministeri pitää älyttömyytenä, eli jotkut maataloustuottajat joutuvat maksamaan huomattavan paljon hankalina aikoina. Te tunnutte olevan eri asioilla, eri linjoilla. Voisitteko selventää tätä? Sitten ähm, ottaa esille paikallisia asioita, mutta Irlannissa on otettu esille se, että tarvittaisiin 5 50 prosentin minimiosallistuminen, joka ei ilmeisesti ole tarpeen. Voitteko selventää tätä, koska monet maataloustuottajat Irlannissa ovat tästä huolissaan. Sitten vielä britti tuottajat vastaan irlantilaiset tuottajat. Eiköhän tässä valiokunnassa olla huolissaan eh, kaikista maataloustuottajista ja taistella kaikkien tuottajien etujen puolesta kansallisuudesta riippumatta koko EU-ssa niin, että meillä on kestävää viljelyä ja tuottamista. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, olen kuunnellut enkä valitettavasti kuullut puheissanne yhtään projektia. Ette puhunut yhdestäkään projektista, puhuitte uudelleenrakentamisesta ja puhuitte yksinkertaistamisesta. Mikä on seuraavien viiden vuoden projekti? Emme me voi yksinkertaistamisella vielä tehdä mitään projektia. Mitä me tulemme tekemään vastauksena kriisiin? Kaikki puhuvat maitokriisistä, mutta tästä tulee pahempaa kuin vuonna 2009. Ja sitten yhtä aikaa sanotaan, että maitokiintiöistä luovutaan. Tämä kriisi täytyy hoitaa ja kohdata, mutta jos te yhtä aikaa sanotte, että vientiä täytyy lisätä, kuten minä kuulin teidän sanoneen, niin sitten se tarkoittaa sitä, että myös tuontia lisätään. Mitä sitten, kun 300 000 kiloa lihaa tulee Yhdysvalloista Euroopan unioniin? Se tarkoittaa 1,2 miljoonaa päätä karjaa. Sitten 2015 meillä on myös ilmastohuippukokous Pariisissa. Ettekä te nyt voi vastata herra Dessin, herra De Castron eikä kenenkään pyyntöihin, jotka puhuvat sekä maataloustuottajien että maapallon intressiä vastaan. Kiitos. Huitema. Kiitoksia ja Haitma. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen, että olette paikalla tässä kokouksessa. Vihreyttämisestä puhuttiin paljon, mutta olen erityisen kiinnostunut siitä, onko komission jäsen valmis reagoimaan jäsenvaltioiden pyyntöihin mahdollisimman nopeasti tältä osin. Ja sitten eräs toinen seikka. Viimeisten pari viikon aikana meitä on hiukan pelottanut lintuinfluenssan esiintyminen joissakin jäsenvaltioissa. Haluaisin teiltä selvitystä komission jäsen niistä toimenpiteistä, joihin nämä jäsenvaltiot ovat ryhtyneet ryhtyneet kyseisen viruksen torjumiseksi. Minä totean, että Alankomaissa on ilmoitettu tiukasta toimenpidepaketista, mutta naapurimaa Belgia ei ole tehnyt muuta kuin kieltänyt siipikarjan tuonnin Alankomaista, eli vapaat sisämarkkinat eivät toteudu. Mitä olette aikeissa tehdä, jotta tämä markkinahäiriö saadaan ratkaistua mahdollisimman pian? Lisäksi haluan onnitella teitä siitä, että no hyvä, aika loppu, selvä, lopetan, kiitos. Dorfman. Kiitoksia Dorfman. Danke. Kiitoksia komission jäsen. Kun puhumme maidosta, niin meillä on tällä hetkellä aika paha suhdanneongelma, mutta me myös kuljemme tässä, meidän täytyy myös rakenteellisiin ongelmiin vastata. Itse kirjoititte vain vähän aikaa sitten, että maitokiintien lopettaminen ö, voisi ö, vaarantaa rakenteiden kestävän muuttamisen. Ja täällä on mietitty sitä, mitä tuota asiaa vastaan voitaisiin tehdä, ja komissio ei tehnyt oikein mitään vaikeilla, kuten vuoristoalueella tulee olemaan vahva rakennemuutos, kun kiintiöistä luovutaan. Minua ihmetyttää, että meenataanko ennen huhtikuuta asialla tehdä jotain vai, vai jättää vuoristolaiset oman onnensa nojaan ja ilman maitoa? Erdos, bardzo proszę. Kiitoksia ja Erdos. Kiitos. Komission jäsen koulu, maito ja kouluhedelmä ohjelma. On, nämä ovat sellaisia asioita, joihin haluaisin kiinnittää huomiota. Ne on harmista, että nämä ohjelmat yhdistetään, eikä ole myöskään hyvä, että kaakao, jogurtti ja kefiiri syljetään pois, eikä ole hyvä, että hedelmämehut ja vihannesmehut viedään ohjelmasta pois. Eli miettikääpä tätä uudelleen. Kiitos. Bardzo dziękuję pani. Suuret kiitokset ja Aguilar. Eh, yo quisiera hacerle, señor comisario, algunas preguntas. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää teille herra komission jäsen muutaman konkreettisen kysymyksen. Venäjä pakotteet vaikuttavat sekä maito- että hedelmä- ja vihannesektorin hyvin voimakkaasti ja 31.12. menee umpeen tämä komission aikaisempi toimi, ja siksi poliittista ongelmaa ei nyt vielä ole voitu ratkaista. Mitä toi, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jos tilanne ei korjaannu? Minä olen samaa mieltä siitä, että nuoria täytyy tukea ja sen täytyy olla aivan ehdoton prioriteetti, mutta jos elintarvikeketjun ongelmia ei saada ratkaistuksi, niin ne ovat hyvin vakava ongelma ja ongelma on aivan varmasti siellä komission puolella ja myös kilpailupolitiikan puolella. 48 senttiä on se hinta, joka omassa maassani, esimerkiksi Kordoban kaupungissa marketissa maitolitra maksaa 48 senttiä maitolitrasta. Flanagan. Kiitokset ja Flanagan. Um, uh...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 Tervetuloa, onnittelut uudesta työpaikasta komission jäsen. Varmasti tiedätte ja tänään on jo sanottukin, että ollaan hiukan huolissaan siitä, miten vihreyttäminen toteutetaan ja ennen kaikkea Irlannissa, jossa käytetään historiallista maksujärjestelmää. Eli jotkut maataloustuottajat saavat 300 euroa hehtaaria kohti ja jotkut 30. Ja vaarana tässä järjestelmässä on se, että jos yksi maataloustuottaja voi saada 30, miksei 30 140 riitä kaikille. Onko tässä teidän mielestänne vaara, että Irlanti menettää osan rahasta, jos tämä ajetaan läpi? Ja myös maitoalasta selvästikin interventio on semmoinen, johon on mentävä ja jota on tarkasteltava, mutta pitkällä aikavälillä on huomattavia kustannuksia, energiakustannuksia, ruokintakustannuksia, vesilaskuja. Mitä aiotte tehdä auttaaksenne maataloustuottajia anaerobisen ruoansulatuksen osalta alueilla, joilla voidaan säästää rahaa ja pitkällä aikavälillä tästä tulee kestävämpää, koska tälle voidaan tehdä jotakin pysyvästi, kun on taas olemassa joitakin ennalta arvaamattomampia alueita, joihin on vaikeampi suhtautua. Uh, thank you, Mr. Uh, president. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Haluaisin sanoa että tietysti tiedätte, että parlamentin asema oli hyvin keskeinen, kun teitä pakotettiin toimimaan neuvoston suuntaan tämän 400 miljoonan ylijäämän osalta ja nyky budjettiehdotuksen pohjalta ne on varattu agribudjettiin ja te voitte käyttää näitä kriisitarpeisiin. Viljelijät ovat hyvin kiitollisia tästä 23 miljoonasta, joka hyväksyttiin maitoalalle, mutta kuten tiedätte komission jäsen, tämä riittää vain muutaman kuukauden hajolle. Mutta meidän on huhtikuun ensimmäisen päivään asti selittää hengissä ja tuolloinhan maitokiintiöstä päästään eroon. Eli me pyytäisimme lisää tukea 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Kiitos. Kiitoksia ja Rope. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komissaari, tikrai noriu. Arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää teitä saksalaisten ja anteeksi, liettualaisten ja balttilaisten maataloustuottajien nimissä siitä nopeasta päätöksestä, että maataloustuottajat otetaan huomioon ja Venäjäpakotteiden vaikutus heihin otetaan huomioon. Tämä oli ennen kaikkea poliittinen ratkaisu. Suurin osa maista, jotka joutuivat niistä kärsimään, saivat apua eikä niitä jätetty pulan. Tämä oli eräänlainen solidaarisuustoimi ja se antoi toivoa ihmisille näissä maissa. On sanottu, että 200 miljoonaa euroa on laitettu siihen, että etsitään uusia markkinoita. Tämän täytyy tapahtua hitaasti. Varmasti meidän maataloustuottajamme tarvitsee tulevinakin vuosina vielä tukea. Komisarzu Karinowski. Kiitoksia kovasti komission jäsen on 700 000 tonnia omenoita, jotka on varastoitu Puolassa. Ja jonkin verran niistä viedään Aasiaan, mutta 500-600 000 on aiemmin viety Venäjälle tammi- ja heinäkuun välisenä ajanjaksona. Mitäs tälle nyt tehdään? Ja sitten nuo rangaistukset kiintiöiden ylittämisestä. Me tiedämme, mitkä säännöt ovat, mutta muistakaa, että vuonna 2002 kun kymmenen maata neuvotteli kiintiöistä. Tavoitteena oli luopua kiintiöistä vuonna 2007. Vuonna 2003 tehtiin päätös ilman meitä ja päätettiin venyttää kiintiöiden käyttöä vuoteen 2015 asti. Puolan maataloustuottajat tiesivät joutuvansa maksamaan äh, rangaistusta, mutta he eivät tienneet, että Venäjän saarto olisi tulossa. Nyt he joutuvat maksamaan tästä. Herr Kommissar, Sie, haben, äh, Sie waren Arvoisa komission jäsen, te olette ollut ympäristöministeri ja haluaisin nyt puhua ihan eri teemasta. Huomenna on Envi-valiokunnassa keskustelu ja kuuleminen NEC-direktiivistä. Ja kysyisinkin, onko teillä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kaikkialla noudatettaisiin samoja mittausperusteita ja ne olisivat vertailukelpoiset ja yhtenäiset kaikissa EU-maissa. Tämä tarkoittaisi Ehm, Saksalle sitä, että vuoteen 2030 39 prosenttia olisi vähennettävä ammoniakki- ja metallipäästöjä. Ja tämä on mahdoton tavoite. Ja nyt maataloustuotantolaitokset ö, ehm, ö, ehm, ovat vaikeuksissa. Toinen on sitten metsäsektori. Se on hyvin tärkeä osa maataloutta. Maa- ja metsätalous kuuluvat yhteen ja haluaisin kysyä, ajatteletteko tekin näin? Me haluamme tähän vastauksen. Kiitos. Kiitoksia ja Petir seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Te olette osoittanut, että todella pidätte lupauksenne. Jo siis lähdetään liikkeelle siitä, mitä olette nuorten viljelijöiden osalta tehnyt. Varmasti myös pidätte lupaukset, jotka on tehty jäsenvaltioille. Minä olen Kroatiasta ja kutsuisin teidät Kroatian käymään. Varmasti meidän yhteiset ponnistelumme sitten saisivat meidän ministerimme eh, suostuteltua niin, että hän ei nyt kovasti ole maataloista innostunut. Ehkä häntä pitäisi muistuttaa, koska monta asiaa, josta komissio päättää, ei Kroatissa panna täytäntöön. Ehkä eh, ministeri on jopa unohtanut eh, suorittaa nämä maksut, jotka liittyvät mandarinihin ja muihin, ja muut tuotteetkin ovat kärsineet Venäjän kielon takia. Ja koska ministerimme on toiminut näin, niin meiltä on mennyt 50 miljoonaa e, euroa ja ensi vuonna ehkä 320 miljoonaa euroa. Eli aiotteko te jotenkin valvoa niitä maita, jotka eivät pane täytäntöön sitä, mitä komissio sanoo? Kiitos. Pan, pan Ferou, jedna minuta, bardzo proszę przestrzeganie czasu. Ferron, yksi minuutti. Harvoissa puheenjohtaja haluaisin nyt sanoa, että Euroopan unionin toimielimet ja ennen kaikkea komission jäsen on sokea, koska 2014-2020 yhteinen maatalouspolitiikka on täysin yhteensovittamaton taloudellisen tilanteen ja kansainvälisen tilanteen kanssa. On tunnustettava, että kyse on maatalouspolitiikasta, jota yksikään taho, joka haluaa omia intressejään puolustaa, ei voi kannattaa. Tässä, jos yritetään suojella omia maataloustuottajia, mutta itse asiassa YMP leikkaa tukiaan eikä pysty kustannuksien ja hintojen laskua vastaan taistelemaan. Maitosektori on hyvä esimerkki ja Venäjän saarto on laskenut hintoja hälyttävässä määrin. Tämä kaikki tapahtuu kymmenien tuhansien maidon tuottajien kustannuksella. Mitä aiotte tehdä tämän katastrofin estämiseksi? Buraa yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos paljon. Ja komission jäsen, tiedän, että maito saa meidät jo vallan hulluiksi. Romanian maataloustuottajat puhuvat epätoivoisen alhaisista maitohinnoista. He joutuvat myymään alle tuottajakustannusten. Minä ymmärrän kyllä, että vastaavia ongelmia on myös Saksassa. Ähm, meillä on tässä vakava ongelma. Ennen kuin näistä kiintiöistä luovutaan. Mitä te aiotte tehdä? Onko teillä suunnitelmia eh, maitotuottajien siirtämiseksi lihantuotantoon muutoin? Me olemme kohta Euroopan unionissa maitotsunamin alla. Sebastia. No, Sebastia, olkaa hyvä. Pani poseu Hazekamp. Dank, dank u wel. Eh, Hasekamp. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen puheenvuorostanne. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on eh, miljoonia eläimiä tehotuotannossa erittäin huonoissa olosuhteissa ja silti ette puhunut mitään eläinten hyvinvoinnista. Aikanaan tämä oli erittäin tärkeä aihe maataloudesta vastaaville komission jäsenille ja kysyn, mitä te aiotte tällä alalla lähitulevaisuudessa tehdä. Kaksi asiaa. Te puhuitte sääntöjen yksinkertaistamisesta, vähemmästä byrokratiasta, joidenkin eläinten osalta ei ole minkäänlaisia sääntöjä tällä hetkellä, esimerkiksi kaniinikasvatuksessa Haluaisin mielelläni tietää, aiotteko te ryhtyä tässä jonkinlaisiin toimenpiteisiin. Ja toinen kohta on joitakin tuotteita, kuten esimerkiksi hanhemaksa, foie gras. Euroopan parlamentin puhemies hän esimerkiksi ei halua hanhemaksaa Euro- eurooppalaisille jouluaterioillemme. Minä haluan tietää, voidaanko esimerkiksi tämä kieltää. Pani poseu Schleier. Schleier, olkaa hyvä. Dank puheenjohtaja, kiitokset. Puheenjohtaja Alankomaissa ei olla innoissaan tästä maidon hinnan kehityksestä, mutta siellä vaivaa vielä enemmän lintuinfluenssa ja kysynkin, mitä sen suhteen tehdään. Tällä hetkellä tämä maksaa huomattavan paljon. Monet perhetilat eivät kykene tähän enää reagoimaan. Te tiedätte itse, mikä tilanne on. Menette Alankomaihin tapaamaan meidän ministeriämme. Voidaanko saada aikaan hyvät neuvottelut ja hyvä järjestely? Konkreettinen kysymykseni teille on nyt, nämä kaikki eri taudit, lintuinfluenssat ja muut monet eh, lehmät, siat ja linnut, jotka ovat tauteihin kuolleet. Ryhdyttekö eh, toimimaan, jotta saadaan rokotuksia näihin tauteihin? Voitteko toimia niin, että nämä eivät ole kansalaisille äh, vaarallisia ja huomatkaa, että tämä prosessi pitää saada sellaiseksi, että tulevaisuudessa tämä koko ala voi olla paremmassa tilanteessa. Kiitoksia ja seuraava puhuja Voitsi. Arvoisa komission jäsen, te saitte neljältä henkilöltä kirjeen, jonka yksi tarkoitus on vihertäminen nyt hajottaa. Ja tulette varmasti tulevina päivinä saamaan paljon kirjeitä muilta parlamentin edustajilta, joille on tärkeää, että ensimmäinen pilari pysyy tulevaisuudessakin mataloustuottajilla. Ja se tapahtuu vain, jos se saa hyvän yhteisöllisen legitimaation ja siinä viheröittäminen on hyvin tärkeä asia. Sitten vielä kysymys ihan toisesta aiheesta. Tunnetteko Saksan liittovaltion tieteellisen palvelun paperin, joka tekee selväksi, että jos TTIP toteutuu, niin <clears throat> silloin eh, sellaisten eläinperäisten elintarvikkeiden, joita on syötetty eh, geneettisesti modifioiduilla organismeilla, silloin näiden merkintä menisi, merkitseminen, eh, merkitsemisperiaate menisi täysin rikki. Dziękuję pani poseł Ribeiro. Bardzo proszę. Kiitoksia ja seuraavana Ribeiro. Kiitos Kiitos tähän maitoon ja maitokiintiöihin liittyen. Tässä on todella suuri ongelma, sillä tuotteille maksettu hinta on alentunut ja se ehkä alenee vielä lisää seuraavan kuukausien aikana. Ja sen takia kriisi on varmasti vielä pahempi kuin 2009 kriisi. Ja siksi hyvä komission jäsen haluan tehdä selväksi, että tämä Venäjän tuontikielto johtaa siihen, että emme tiedä mitä tehdä näille tuotantoylijäämille. Meillä on maito paketin toimenpiteet, mutta ne eivät riitä. Oletteko valmiita sääntelemään maitomarkkinoita niin kuin herra Dantan ehdotti edellisellä kaudella? Haluaisin pyytää, että tulisitte Asorilla käymään. Se on erityisen syrjäinen alue ja näin voisitte nähdä, kuinka tärkeää maatalous on yhteiskunnalle ja ympäristön kehitykselle. Ja meidän pitäisi puhua myös näistä POSEI-asioista. Aitteko miettiä niitä uudelleen? Seuraava. Seuraavana herra Serau. Eh, arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää teitä sitä, että olette täällä valiokunnassa. Yksi kysymys, arvoisa komission jäsen, koskee maitosektoria. Se on mainittu täällä moneen moneen kertaan, mutta ja tämä todistaa sen tärkeydestä ja suuresta huolesta, joka siihen liittyy. Minä viittaan siihen, että maitokiintiöitä ei ole jatkettu. Tämä hyödyttää yksiä ja e, hoettaa toisia aivan selkeästi ja meillä poliitikoilla on vastuu siitä, että me mittaamme tiettyjen päätösten konkreettiset seuraukset. Joskus asioita pidetään itsestäänselvinä, mutta näin ei ole. Minä haluan tietää, arvoisa komission jäsen, mitä mekanismeja te olette suunnitelleet maitosektorin pelastamiseksi Euroopassa. Monet maitotilat ovat sulkemisen ja konkurssin partaalla juuri niillä alueilla, joissa maito on ainoa mahdollinen maataloustuote. Chila. Domnule komissar, pe lângă... Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Hinnan volatiliteetin vuoksi maitoalalla ei selvästikään tilanne ole se, että maataloustuottajat tienaisivat, vaan maidon jalostajat. Jos äh, nyt kerran maitokiintiöt poistetaan vuonna 2015, tarvitsemme jotakin niiden tilalle, jotta voimme luoda tasapainon tuottajien ja vähittäismyyntisektorin välille. Mikä on komission jäsenen vastaus tähän? Kiitoksia, Smith. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Tunnen sympatiaa komission jäsenen, jäsentä kohtaan, sillä tässä on todellinen kestävyys, ehkä jopa älykkyyskoe. koe ja ehkä kannattaisi miettiä sitä, kuinka tehokkaita nämä tällaiset eh, sessiot ovat. Jos meillä on näin valtavasti minuutin puheenvuoroa, niin ei tässä kovin pitkälle pystytä menemään yksityiskohtiin. Ja haluaisin vain sanoa, että kiitos siitä, että pyritte yksinkertaistamaan. Minä toimitan teille Scotti hallituksen raportin ja meillä on myös byrokratian poistamisraportti. Lähetän sen teille ja muillekin, jotta voidaan nähdä, miten tämä todella voisi toimia, kun yksinkertaistamista on luvattu. Bardzo dobrze, oczekujemy. Pan poseł Rebega. Da. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar, bine ați venit. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission. Ja te lupasitte meille joitakin aikaa sitten. Täällä minä olen. Äh, ette anna maataloustuottajien odottaa liian kauan. Kolme lyhyttä kysymyksiä. Mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta hintojen epävakaus maitomarkkinoilla maitokiintiöiden voimaan, voimasta poistumisen jälkeen eh, korjaantuu? Eh, ehkä löydämme tähän jonkin ratkaisun. Toinen kysymys. Miten haluatte kompensoida niiden maataloustuottajien tappiot, jotka eivät löydä uusia markkinoita tuotteilleen. Ja kolmanneksi, mitä te ehdotatte sen hyväksi, ettei elintarvikeketjussa syntyisi epätasapainoisuuksia, että paikallisillakin tuotteilla olisi mahdollisuus? Dziękuję jeszcze pan poseł Des. Bardzo proszę, jako ostatni. Kiitoksia ja Des vielä tähän lopuksi. Te esititte yhden selkeän lausunnon, että vihreyttämisessä ei ensimmäisten kahden vuoden aikana ole sanktioita. Onko tästä sovittu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa? Hyvä, kiitokset. Ja saanko nyt todeta, että tässä on nyt puhunut 40 jäsentä ja keltään ei viety oikeutta puhua. Kiitokset siitä, että puhuitte kaikki näin nopeasti. Komission jäsenen tiedä, miten te tämän saatte hoidettua, mutta yrittäkää. Tämähän on komission jäsenen kohtalo. Kiitos, kysymyksiä oli paljon. Niin jotkut olivat samantyyppisiä, mutta pyrin niin kuitenkin kaikkiin vastaamaan, mitä tulee nautaan, nautaeläimiin, niin tämä volatiliteettikysymys on todellinen ongelma. Jos voi verrata 2014 ja 2013 vuotta, niin on ollut lisäystä 23 prosentin verran viennissä. Ja varmasti pystymme toimimaan vielä paremmin ja varmasti näitä markkinoita löytyy muualtakin ja voidaan laittaa lisää rahaa maataloustuotteiden markkinointiin. Me tiedämme, että käymme kauppaneuvottelut TIP on sen puitteissakin tämä on arkaluonteinen tuote ja tästä on monta kertaa puhuttu ja minä sanoin, että olen tästä tietoinen. Emme me lähde alentamaan standardeja ja huomioimme nämä erityisen arat tuotteet, kuten naudan liha, jotta voimme pitää yllä markkinaosuutemme ja hinnat tuottajille ja maito sitten. Meillä on nyt suuri muutos maitoalalla näiden sääntöjen takia ja politiikan takia, josta päättiin 2018. Päätettiin luopua maitokiintiöistä 2015 ilmasto-olosuhteista johtuen joissain maissa tänä vuonna 5 prosenttia on maidon tuotanto lisääntynyt. Tämä tietysti tulee vaikuttamaan kaikki tällaiset rassali- ja taloustieteilijät, kuten minä, varmasti ovat sitä mieltä, että eh, maidon hinta volatiliteetti lisääntyy. Mutta jos ajatellaan, että keskimääräinen maidon hinta on noin 30 senttiä tällä hetkellä, eli niin nyt ei ole vielä todellista kriisiä. Meillä on kovin korkeita tuotteita ja nyt ollaan tuossa, eh, hinta ollaan tulossa alaspäin. Tiedän, että tästä ollaan huolestuneita, mutta myös öljyn hinta on laskenut ja ehkä jäsenvaltioiden tasolla pitäisi katsoa, miten voitaisiin eh, käyttää hyväksi nämä alentuneet hinnat ja varmistaa se, että ne siirtyvät myös kuluttajille ja niille, jotka eh, eniten tarvitsevat, kun halutaan alentaa esimerkiksi lannoitteiden hintaa ja kaikkien muidenkin tuotteiden, ostettujen tuotteiden hintaa. Ja ehkä tästä haluaisin lisää tietoa parantin jäseniltä ja myös jäsenvaltiolta, mutta yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa meillä on tarpeeksi hyvät välineet maitoa varten, mutta kyllä kuulen, että olette huolestuneita niiden käyttämisestä markkinoilla – niin että voitaisiin toimia varhaisemmassa vaiheessa kuin ennen, mutta me ilman muuta kyllä vastaamme myös liittyen tähän Venäjän kieltoon. Jotkut maat ovat kärsineet enemmän kuin muut. Puola on täällä mainittu, siellä on 25 prosenttia laskeneet vienti ja 7,2 prosentin verran on hinnat laskeneet. Nämä luvut saadaan kaikilta mailta joka vuosi, kun puhutaan 25 25 prosentin hintalaskusta, niin tämä ei ole totta. Puolan viranossa se oli 7 prosenttia ja Baltian maissa on ollut 22,2 prosenttia alennusta ja Virossa 23 prosenttia ja noin 20 prosenttia muissa Baltian maissa ja saman verran on hinnatkin laskeneet. Eli kyllä me vastaamme tässä hyvin vaikeassa budjettitilanteessa ongelmiin ja meillä on nyt vähemmän varaa käytettävissä ja näin voimme olla solidaarisia mainotettujen suuntaan. Ja Suomen viranomaisilta olemme pyytäneet selkeämmin tietoa siitä, miten voitaisiin heitä tukea, mutta viranomaisten kanssa siellä vielä tehdään yhteistyötä. Ja eilen puhuttiin maidon hinnasta. Silloin oli 1,1 prosentin lasku, se ei ollut kovinkaan suuri, ja jonkun verran juuston ja voin hinta nousi samoilla markkinoilla, eli ehkä nämä tasoittavat sitten toisiaan. Ja mitä maitoon tulee, koska siitä on paljon kysytty, niin varmasti lyhyen aikavälin volatiliteetti jatkuu. Me seuraamme läheltä muutoksia, meillä on erilaisia mekanismeja, mutta ei meidän pidä nyt kehittää mitään kriisiä, mitä ei vielä ole olemassa. Meillä on Venäjän kielosta aiheutuneita eh, ongelmia hedelmien ja vihannisten osalta ja maidon osalta, ja me pyrkineet mahdollisimman hyvin paremman täytäntöön toimia nimenomaan näiden alojen osalta. Mitä TTIPin tulee? Tästä kysyttiin ensimmäisessä kysymyksessä. Minä olen jo monta kertaa sanonut, että minä aion puolustaa näissä neuvotteluissa maataloutta. Minä olen maatalouskomissaarina mukana neuvotteluissa ja mielelläni teen eh, komissaarisen Malmströmin kanssa hyvää yhteistyötä, että voidaan varmistaa, että saadaan hyvät tulokset meidän maatalousmallista. Ei lähdetä neuvottelemaan tietysti sosiaalista seikoista, ei myöskään neuvotella. TIP ei joida siihen, että kauppa ja maatalous täysin vapautettaisiin ymmärrämme, että on jotain arkaluontoisia tuotteita. On tärkeää, että komission eh, jäsenmaailman pystyy paremmin alussa nämä seikat tekemään selväksi, ja tämän hän tekee, jotta voidaan viedä pois nämä salamykkäisyyssyytökset, joita on kuultu. Ja sitten Eras Garcia käytti puheenvuoron, meidän on varmistettava, että näiden eri nämä eri alat on pidettävä rinnakkain yllä ja huomioitava myös maataloudelliset, anteeksi, maantieteiset alkuperämerkinnät. Ja sitten me kysyttiin näistä yhteisomistusmaista Irlannissa. No, komissio tutkii esitettyä ohjelmaa ja me neuvottelemme Irlannin viranomaisten kanssa – ja otamme kantaa tähän kirjeeseen. Ymmärrämme, että nämä ehdotukset, jotka liittyvät maatalousohjelmiin, niin niiden mukaan näiden yhteisomistusmaiden pitäisi eh, allekirjoittaa suunnitelma, jota tarvittaisiin 50 prosenttia omistajista mukaan. Ja on hyvä, että viljelijät todella huolehtivat näistä eh, kumpeleista maista, mutta olisi hyvä, että suurin osa eh, näistä maista voitaisiin ottaa mukaan jonkin tulevaan maaseutujärjestelyyn. Näin voidaan varmistaa se, että mahdollisimman suuri osa näistä maista voi hakea tukea ja näin voidaan organisoida organisoidusti hallinnoida yhteisomistusmaita. Ja jos mennään sitten Venäjän tuontikieltoon liittyen vihanneksiin ja hedelmiin, ja tästä kysyi Puolan meppi erityisesti, no ensimmäisen paketin yhteydessä 27 prosenttia hakemuksista tuli Puolasta, mutta ainoastaan 18 prosenttia sitten eh, todella käytettiin hyväksi. Eli en tiedä, mitä tapahtui siinä välillä, kun tämä ensimmäinen hakemus tehtiin ja sitten itse asiassa käytiin nostamassa tuo eh, avustus, moni sitä katosi. Ja sitten oli toinenkin mahdollisuus, ja Puolan osuus on 18 000 eh, omenoiden ja pärnöiden osalta. 36 000 vietiin pois markkinoilta ja 9 prosenttia jaettiin ilmaiseksi. Tämä on yhä vielä ongelma joissain maissa, erityisesti Puolassa. Ja vielä mietimme sitä, miten voidaan tässä asiassa auttaa, ja tämä koskee erityisesti Puolaa. Mitä tulee lintuinfluenssaan ja lintuihin, komissio hyväksyi kolme eh, hätäpäätöstä liittyen eh, Saksaan, Alankomaihin ja Yhdistyneen kuningaskuntaan on etsitty niitä alueita, joissa on selkeät eläinlääketieteelliset rajoitteet ja ryhdytty toimiin. Halutaan nopeasti estää lintuinfluenssan leviäminen, sillä se on hyvin patogenista ja sitä on näillä alueilla, jotta voidaan estää viruksen leviäminen. Nämä kolme jäsenvaltiota panivat täytäntöön nämä eri toimet, on valvottuja alueita ja erilaisia eh, toimeenpantu täytäntöön. Ja komissio on ilmoittanut muillekin jäsenvaltioille ja EUn ulkopuolisille maille tästä tautitilanteesta. Toivottavasti nämä toimet ovat tehokkaita ja varmasti saan tästä myös tarkkaa tietoa torstaina, kun käyn Alankomaissa. Tiedän, että Alankomaat ovat erityisesti olleet tämän influenssa kohteena. Ja sitten Asorien maitokiintiö ja ylipäänsä maitokiintiöstä luopuminen. Tämä on seikka, joka tulee aina näissä keskusteluissa esille, mutta emme me näin puolessa välissä voi enää eh, sääntöä lähteä muuttamaan. 2008 nämä säännöt hyväksyttiin, suurin osa jäsenvaltioista itsessään toimivat niiden mukaisesti. Mutta meillä on jossain maissa vaikea tilanne siksi, että siellä jo mietitään maitokiintiöistä luopumista ja siellä ehkä mentiin liian pitkälle, ostettiin lisää lehmiä, laitettiin lisää eh, lehmiä maitoa tuottamaan. Ja esimerkiksi Pohjois-Euroopan maissa on ollut lämpimämpää tänä vuonna. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että voi tulla lypsää aika mm, halvalla ja sitten eh, tuottajat päättivät jatkaa lypsämistä, mutta minä pyytäisin eh, teidän kauttanne, että teidän tuottajanne ryhtyisivät toimiin, ymmärtäisi, että maitokiintiöjärjestelyyn ei tule muutosta, vaan se loppuu maaliskuun lopulla. Ja olisi tärkeää, että jäsenvaltiot myös e, patistaisivat tähän suuntaan. Ja Asorilla ollaan erityisen huolestuneita. Minä e, paneudun tähän POSEI-ohjelmaan ja mietin sitä, miten tämä erityinen ongelma voidaan ratkaista, jonka mainitsitte tästä. Olen kuultu, teillä on hyvin erityislaatuiset olosuhteet siellä, mutta maitokiintiö tilanne tulemaan tällainen, josta puhuttiin, ja ehkä maaseutukehitysohjelmasta voisi olla apua, jos ajatellaan esimerkiksi innovaatioita Asoreilla tai muualla. Kolmatujärjestelmästä on puhuttu, ja Tästä on tilattu raportti. Työohjelmaa komissiolle ei ole vielä saatu valmiiksi 2015 vuodelle. Se valmistuu 16.12. ja prioriteetit tulevat olemaan kollegion suunnitelman mukaisia. En tiedä, onko kolmaito siinä mukana, mutta jos se on siinä mukana, niin tuskinpa siihen otetaan mitään ottaa mukaan. Meillä on hyvin tiukka tilanne ja kriisireservi oli hyvin tärkeä asia, sitä on suojattava. Ja lokakuun 15. päivän eh, muutos kirjasta ei kovinkaan paljon apua, kun pyrittiin markkinavolatiliteettiin puuttumaan. Ja 2015 tämä väline on vielä käytössä. Minä tein budjettikomissaari Jorjevan kanssa eh, kovasti töitä, jotta voin varmistaa, että 400 miljoonaa euroa on vielä käytössä ensi vuonna juuri siitä syystä, mistä puhuitte, eli markkinan volatiliteetin takia, koska maitokiintiöistä nyt päästään eroon ja muista syistä, ei niinkään poliittisista syistä. Minä sanon kuulemissa, että olen valmis eh, toimien ryhtymään ja varmasti budjettineuvottelussa asiassa edistytään ja budjettineuvottelussa mukana olevat rinnakkaislainsäätäjät varmasti muistavat tämän, kun ajatellaan neuvoston kanssa aikaansaatuja lopputuloksia. Ja jos sitten ajatellaan muita seikkoja, no kehitysohjelman päivittäminen, monivuotisten rahoituskehitysten neuvottelut saatiin kesäkuussa valmiiksi ja asetus allekirjoitettiin heinäkuussa ja sen takia tulee muutoksia maaseutukehitys ohjelmiin, mutta kuten sanoin, tämä ei vaikuta kaikissa maissa yhtä paljon. Me emme jatkaa työntekoa ja tämän hetken, eli tammikuun ensimmäisen päivän ja toukokuun välillä haluamme saada kaikki nyt hyväksyttyä liittyen tähän maahan, jonka parhaiten tunnettiin. Varmasti kansallisista puitteista päätetään, mutta sitä on myös alueellinen ulottuvuus. Ja teillä on paljon eh, näitä ohjelma-alueita raskan kokoissa maissa, jossa eh, täytäntöpano vaihtelee alueen mukaan. Ja varmasti Ranskan osalta sitten voitaisiin saada nopeasti palautetta komissiolle, että voitaisiin edistyä alueissa ohjelmissa. Kun kyseessä on suuri maa, niin on tällaisia ongelmia, mutta silloin kun on ainoastaan yksi tällainen alueellinen ohjelma, niin kuin monessa maassa, niin tarkoitus on pyrkiä siihen, että 2015 toukokuun loppuun mennessä saataisiin valmiiksi. Ja sitten ilmastonmuutos ja metsästrategia. Odotan sinulle mielenkiinnolla tämän valiokunnan ehdotusta liittyen metsätalouteen. Tiedän, että työt jatkuvat ja toivottavasti kaikki tähän liittyvät toimitaan komissiolle mahdollisimman nopeasti. Meillä on metsästrategia, luonnos olemassa, mutta haluaisin ensin kuulla tämän valiokunnan ajatukset ennen kuin tuon strategian laadimme loppuun. Ja tietysti ilmastonmuutos on hyvin tärkeä asia. Tämä käy ilmi ilmastoenergiapaketista, että tarvitaan hiilinieluja myös metsätalon kautta. Ja tähän on nyt saatu lisää selvyyttä, eli eh, kyllä maatalolla pitäisi olla osuutensa päästöjen vähentämisessä, mutta pitää varmistaa myös se, että elintarviketurvallisuus huomioidaan, niin kuin sanoin. Tuskin tässä nyt kaikkiin asioihin vastasin, mutta tässä on kuitenkin ystävämme Kartille vastattava liittyen näihin tarkastuksiin. Nämä tarkastukset ovat tietysti suuri ongelma edunsaajille tai hakijoille. Ja siksi meillä on 2015 yksinkertaistamishanke ja siksi pyytäisin teitä tekemään ehdotuksia kertomaan kokemuksista, jotka saatte kuulla edunsaajilta ja tämä koskee kaikkia. Olisi hyvä tutustua mahdollisimman moneen sellaiseen, että voidaan parantaa tätä järjestelmää, joka on olemassa. Ja sitten puheenjohtaja, koska varmasti haluatte päästä eteenpäin, se mitä puhuneesta sanoo sakoista. No kyllä, tuomioistuin on tietoinen siitä, mistä on kyse. Politiikka on pantaa täytäntöön vihreyttämisen osalta, mutta jos sitä ei panna kunnolla täytäntöön, niin sitten tietysti tulee vähemmän eh, maksuja edunsaajille. Mutta jos edunsaajassa eh, edunsaajalle liittyy jotain ongelmia, eh, liittyen näihin ekologisiin tavoitteisiin, niin sitten ei tällaisia sakkoja määrättäisi. Kiitos. Dziękujemy, rozumiemy. Kiitokset. Ymmärrän kyllä, että ette voinut vastata kaikkiin näihin kysymyksiin yksityiskohtaisesti. Komission jäsen selvästikin aiotte tehdä rohkeita, kunnianhimoisia päätöksiä maidosta, saarrosta, TTIPstä, vihreyttämisestä – syntyy sellainen vaikutelma, että olette karismaattinen komission jäsen ja me kohdistamme teihin kovasti toiveita. Toivotan teille kaikkea hyvää tulevalle vuodelle, kaikille oikein hyvää joulun aikaa, kaikkea hyvää tulevalle vuodelle. Tulevasta vuodesta tulee vaikea, mutta lähden siitä, että meillä on yhteistyö, joka on erittäin toimivaa komission jäsenen ja maatalouden pääosaston kanssa meillä on täällä myös pääjohtaja, pää, puheenjohtaja paikalla. Ja kiitokset teille komission jäsen. Me olemme lähdössä vaikealle tielle, mutta eiköhän näistä tule hedelmälliset viisi vuotta, ellei mitään muuta kysyttävää ole. Ymmärtääkseni olemme hyväksyneet koordinaattorien päätökset meillä ei ole huomenna valiokunnan kokousta, eli kaikkea hyvää jouluksi ja hyvää tulevaa vuotta. Hyvä komission jäsen, odotan mielenkiinnolla seuraavaa kokoustamme ja toivon, että meillä on silloin enemmän aikaa keskusteluun. Ja nyt on aika lähteä pikku drinkille. Kiitokset myös tulkeille. Kiitoksia, kaikkea hyvää.